Ladies and gentlemen, good morning. Hyvät naiset ja herrat, hyvää huomenta. Voinko nyt ystävällisesti pyytää, että te istuudutte, jotta voimme aloittaa? Toivottavasti ilta sujui hyvin ja onnistuitte lepäämään hieman ainakin ja pystytte sulattamaan kaikki eiliset kokemukset. Muutama ilmoitusasia ennen kuin aloitamme. Tänäkin päivänä kokous on seurattavissa internetin välityksellä ja internetissä se myöskin pysyy. Ja video on demand konferenssi nettisivulta. Se voidaan edelleenkin ladata jatkossakin hyvinkin pitkän aikaa, jotta opiskelijatkin pystyvät siihen tutustumaan. Kertoisin myöskin, että salin ulkopuolella meillä on esitteitä, joissa kerrotaan tulkauspääosaston toiminnasta mukaan luettuna turkinkielinen ja venäjänkielinen esite. löysimme kanonmerkkisen kameran eilen ruokasalista, joten mikäli olette hukanneet kameranne, voitte kysyä sitä Isabellalta. Ja lopullinen osallistujalista toimitetaan myöskin verkkosivulla, verkkosivun välityksellä. Mutta siirtykäämme nyt saman tien suoraan asiaan. Eilen kuulimme, että tulkkausta voidaan opettaa ja että paljon tarvitaan tavoitteellista harjoittelua ja tänä aamuna nähdään, mitä harjoittelu tekee tulkkauksen aivoille, tai mitä tulkkaus tekee tulkkauksen aivoille. Väitetään, että tulkit eivät saa Alzheimeria muun muassa. Kukaan ei oikeastaan pysty katsomaan tulkien pään sisään, mutta voin kertoa, että seuraava puhuja itse asiassa kykenekin tähän. Ja hän käyttää eläviä näytekappaleita. Tämä lohdukset teille. Seuraavakin puhuja on Tulkaisi pääosaston hyvä ystävä. Me kutsumme häntä aivomieheksi, toivottavasti tämä ei häitä haittaa. Hän on valmistunut Cambridgein yliopistosta, hän on saanut tohtorin väitöskirjansa kognitiivisesta ja aivotiedeyksiköstä. Tällä hetkellä hän toimii Geneven yliopiston aivokartoituslaboratoriossa. Hänen päätutkimusalueensa ovat neuroprosessit simultaanitulkkauksen aikana ja seuraamukset aivoille. Joten me tervetulleeksi Alexis R.V. Adelman. Merci beaucoup. Euh, alors, je me réjouis d'avoir... Suuret kiitokset, minulla on ilo saada mahdollisuus kertoa tutkimuksistani teille. Kerron teille töistämme Geneven yliopistossa käännöksen ja tulkkauksen laitoksella yhteistyössä lääketieteellisen laitoksen kanssa tutkimus koskee tulkkauksen neurologista pohjaa. Puhuja ei puhu kunnolla mikrofoniin valitettavasti. Peruskysymys koskee sitä, miksi tutkimme tulkkien aivoa. Olemme sitä mieltä, että simultaaninen tulkkaus on kognitiivisesti hyvin vaativa tehtävä – kapasiteetti, jonka voidaan oppia ainoastaan käytännön ja opetuksen kautta, niin kuin eilen kuulimme. Tämä on siis erittäin hyvä mahdollisuus tutkia neurologista pohjaa sekä äärimmäiselle lingvistiselle ja kognitiiviselle kontrolleille, että myös aivon, aivossa tapahtuville muutoksille, eli aivon plastisuudelle tulen puhumaan aika lailla aivoista lähiminuutteina, joten kerron teille ensin vähän aivoista. Ici, vous voyez représenté euh, sur l'écran, sur les écrans de... Täällä näytöllä näkyy kuva aivosta kallon läpi eri väreillä. Täällä pään takaosassa sinisellä on takaraivolohko, joka käsittelee lähinnä näköä, eli silmien kautta tulevaa menevää informaatiota. Sitten kun mennään vähän ylöspäin, keltaisella näkyy päälainlohko, joka on erityisen tärkeä aistitiedon integroinnille. Täältä löytyvät verkostot, jotka käsittelevät tun, tun, tun, tunteita, siis näitä tuntemuksia, mitä sormenpäilläkin tunnetaan ja, ja kun puhumme toisten kanssa. Sitten vähän alampana vihreällä näkyy ohimolohke, lohko. Siellä käsitellään kuuloaistimuksia ja tunteita, emotioita sekä muistia, erityisesti pitkäaikaista muistia. Sitten täällä edessä meillä on ohimo, otsolohko, otso, otsalohko on ikään kuin modernein osa aivoista. Siellä on muun muassa nämä, tämä toiminnanohjaus, hyvin pitkälle menneet kognitiiviset toimet, toiminnan valinta, esto, suunnittelu, ympäristön mukaan. Täällä myös on liikkeen säätely. Meitä kiinnostaa erityisesti otsalohko ja ohimolohko, jotka vaikuttavat erityisen kiinnostavilta tulkkauksen kannalta. Hyvin lyhyesti puhuin teille nyt tästä toiminnanohjauksesta tulkkauksessa. Eh, ne voi, toiminta voidaan jakaa tällaisiin aloihin. Täällä on eh, switching, jolle en oikein löydä ranskankielistä sanaa. Toisin sanoen tulkki vaihtaa kieltä lähde- ja kohdekielen välillä. Sitten on huomion kontrolli. Tulkin on aina jaettava huomionsa lähteestä tulevaan informaation ja lähtevään informaatioon ja edelleen virhekontrolli. Tulkin on aina vältettävä puutoksia ja virheitä sisältävää tulketta. Ja myös selkkausten konfliktin hallinta, toisin sanoen tulkin aivoissa samanaikaisesti olevien kahden kielen väliset selkkaukset erityis, erityisesti kun hallitsemme useita kieliä. Yleensä käytetään vain yhtä kerrallaan, kun viestitään henkilön kanssa, puhutaan yleensä samaa kieltä. Joten aivot ovat tottuneet käyttämään yhtä kieltä kerrallaan, mutta tulkki ei voi nojautua tähän, vaan tulkki tarvitsee jatkuvasti kahden kielen käyttöä. Erityisesti on tärkeää, että tulkki välttäisi toistamasta lähdekieltä uudestaan tämän lähes yli inhimillistä. Sitten on myös työmuisti. Tämä merkitsee sitä, että on säilyttävä informaatio aivoihin riittävän pitkäksi aikaa, jotta merkitys löytyy ja jotta merkitys saadaan muutetuksi kohdekielen viesteksi. Nämä ovat tietenkin hyvin globaaleja toimintoja, eikä näitä sovelleta ainoastaan tulkkaukseen. Nämä ovat kognition aloja, joilla on huomattu, että kaksikielisilläkin on näitä etuja. On hyvin hyödyllistä, jos tulkki on monikielinen Tulkin työmuisti on parantunut. Tämä ei ehkä ole yllättävää, koska tulkin on tehtävä paljon työtä muistinsa kanssa, mutta tästä on tehty tutkimuksia, jotka ovat osoittaneet, että, että kokeneet simultaanit tulkit pystyvät muistamaan äh, sekä suullisesti että kirjallisesti esitettyjä sanoja enemmän kuin äh, kielten opettajien tai monikielisten opiskelijoiden kohdalla – Tämä ei koske ainoastaan silloin, kun kyseessä on sanallistat tai lukulistat, vaan myös silloin, kun toinen kognitiivinen tehtävä on samanaikaisesti tehtävä. Näin sekä muistin pituus, varastointi, kapasiteetti nousee, mutta myös tiedon käsittelykapasiteetti nousee. Eikä tämä tässä vielä. On vielä yllättävämpiäkin tekijöitä, nimittäin tulkilla on kyky, kyky sulkea pois visuaaliset häiriötekijät. Kokeneet tulkit ovat osoittautuneet pystyvänsä välttämään tällaisia häiriöitä. Teenpä teille pienen testin tässä, joka koskee Sakkadin silmien nopeiden liikkeiden välttämistä. Kun katsotaan näytön keskusta, tuolla on risti, sitten täällä on tällainen häiriötekijä tuolla ja toisella puolellakin on häiriötekijä, joka pian piilotetaan. Jos katse johtaa väänärälle puolelle, niin emme näe maskeerattua kohtaa ja olisi pitänyt nyt huomata, mihin päin nuoli osoittaa. Tulkit pystyvät paremmin äh, tulemaan toimeen tällaisten häiriötekijöiden kanssa. On siis ehdotettu, että tulkit eh, hiovat hyvin yleisiä kykyjä pitkälle. Sitten haluaisin näyttää teille kuvan, jossa testataan kognitiivista fleksibiliteettiä. Tämä on ehkä vähän vaikea selittää. Kyseessä on tehtävä, jonka nimi on Wisconsin, Wisconsin Cards Testing tässä on lajiteltava kortteja, 128 korttia. Jokainen kortti voidaan lajitella eri tavalla, joko aina väri, mm, muotojen määrä tai muotojen laatu. Eli nämä kortit voidaan laittaa punaisen mukaan ykköskasaan, eh, sitten kakkoskasaan eh, tai ko- kolmoskasan eri kriteerin mukaan sääntöä tuntematta pitäisi nyt lajitella nämä kortit. Tässä on implisiittinen sääntö, joka pitäisi löytää, joka kierroksella nähdään sitten, ollaanko laitettu kortti oikeaan paikkaan vai ei. Ja sääntö vaihtuu usein. Joka kerta kun sääntö muuttuu, on keksittävä mikä on uusi sääntö. Toisin sanoen meidän on päivitettävä koko ajan pelisääntöämme tulkit pystyvät tekemään tämän nopeammin kuin henkilöt, joilla ei ole tulkkauskokemusta. Tämä antaisi aihetta olettaa, että tulkkien tiedon, tiedon päivitys ja sääntöjen päivityksen kyky on tarkentunut. Toisin sanoen tulkkaus aiheuttaa kognitiivisia muutoksia. Aivojen on sopeuduttava tähän tehtävään Meitä kiinnostaa nyt mahdollisuus sijoittaa nämä kognitiiviset eh, tapahtuvat ja aivon eh, sopeutuminen. Nyt haluaisin esitellä teille tutkimusta, joka on tehty diffuusiotensorikuvauksella. Sen kautta on tutkittu tietenkin elävän koehenkilön aivojen toimintaa ei invasiivisesti. Siinä tutkittiin aivon morfologiaa. Nyt pyrit vielä kertomaan aivosta lisän vasemmalla nä, ylhäällä näette vasemman aivopuoliskon ja alhaalla vasemmalla oikean aivopuoliskon. Vihreällä ja siniselle näkyvät aivon aktivoituneet alueet, kun 50 osallistujalta pyydettiin suorittamaan shadowing-harjoitusta, eli toistamaan samanaikaisesti samankielisiä lauseita. On siis kuunneltava lause ja samaan aikaan samalla kielellä toistettava se. Laitan tähän nyt videon päälle ikään kuin aivo leikittäisiin keskeltä ulospäin. Tässä tarkkaillaan artikulaatiota, kuuloa, ymmärrystä ja tietenkin kaikkia prosesseja – joita aivosta tapahtuu, kun tehdään tehtäviä samanaikaisesti. Tuolla oranssilla ympäröitynä näemme motoriset eh, alueet, muun muassa tämä kuuluisa Brokan alue, joka on tärkeä puheen tuottamisessa ja artikuloinnissa. Vasemmalla aivan, aivan, aivan puoliskolla on Verniken alue, joka on myös kuuluisa puheen tuotannon alue. Siellä käsitellään ymmärrystä löydetään eh, merkitys kuulo, kuulon tuottamasta tuotoksesta. Sitten eh, meillä on aivon keskialueella tällainen motorinen lisäalue. Nimensä mukaisesti siellä käsitellään liikettä, ei ainoastaan eh, toimimpanoa vaan myös motorista suunnittelua, sekä virheiden havainnointia. Kun meillä on tavoite, emmekä pääse siihen tavoitteeseen, nämä alueet aktivoituvat voimakkaasti. Nyt näytän, mitä aivoissa tapahtuu, kun lisätään mukaan useat kielet, joka sisältyy simultaanitulkkaukseen. Tässä on aivo kuvattuna kuten aikaisemmin, mutta punaisella näkyy alue, joka aktivoitui, aktivoituu simultaanitulkkauksen takia. Olette varmaan ymmärtäneet, että tässä sinisellä ja vihreällä kuvatut alueet ovat tärkeää, tärkeitä simultaania toistamista varten. Ne ovat tietenkin tärkeitä myös tulkkausta varten. Tulkkaukseen eh, tulee kuitenkin vielä ylimääräinen kognitiivinen tehtävä, eli viestin ymmärtäminen ja, ja lingvistinen kontrolli. Täällä punaisella näemme verkoston, joka kuuluu tähän premotorisen järjestelmän, joka hallinnoi motorista suunnittelua. Ja sitten vähän täällä kauempana, joka ei oikein kunnolla tässä näy, on osa Brokan alueita, joka, joka hallinnoi semanttista koodausta. Sitten kun menemme tuonne aivan keskiosiin, punaisella näkyy tällainen toinen lisäalue, joka on myös hyvin merkittävä kun valitaan erilaisia toimia, erityisesti silloin, kun on valittava kahden vaihtoehdon välillä. Sitten vähän kauempana punaisella aivon keskiosissa sieltä löytyy häntätumake, joka kuuluu niin sanottuun matelian aivoon evolutiivisesti puhuttuna. Se on siis hyvin vanha aivon alue, Tällainen löytyy ihmisiltä, liskoilta, jyrsijöiltä. Se ei tietenkään ole kielellinen alue, vaan, vaan alue, jonka kautta voidaan suorittaa sulavia liikkeitä, mikäli sen, sen avulla voidaan myös estää tietyt liikkeet ja valita oikeat liikkeet. Sitten täällä on pieni piste. Toivon, että näitte sen täällä. Se on pikkuaivossa, joka on rakenne, joka hallinnoi liikkeiden koodausta. Puhun paljon liikkeistä, hyvin vähän kielestä, kuten huomaatte. Yhteenvedottuna tulkkauksessa on käytössä verkosta, jotka eivät ole lingvistisiä, kielellisiä ollenkaan, vaan motorisia. Motorinen ja kognitiivinen kontrolli eh, tulkkauksessa näyttävät yhdistyvän viittasin täällä aivon osaan, jonka nimi on häntä tumake, joka näkyy täällä punaisella. Haluaisin aivan lyhyesti puhua teille häntä tumakeesta. Se on lähinnä motorinen rakenne. Sillä on rooli myös oppimisessa, motivaatiossa, estoissa, eleiden estoissa ja valinnoissa. Valinnoilla en tarkoita ainoastaan toiminnan valintaa, vaan myös kognitiivisten mallien valintaa. Tulkin aivossa erikoista myös se, miten siellä hallinnoidaan samanaikaisuutta. Eli kun samanaikaisesti on kuunneltava ja puhuttava, onko aivoissa alue, joka sitä erityisesti hallinnoi. Olemme testanneet tätä kysymystä ja näimme näissä aivoleikkauksissa, kun aivo avataan, niin siellä nähdään kaksi aluetta, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä. Ne ovat aivan häntä tumakkeen vieressä ne ovat aivokuorukat, jotka kuuluvat tähän matelian aivorakenteeseen. Ne tekevät yhdessä työtä ja näin voimme tehdä kompleksisia toimia ja hyvin yleisellä tasolla. Kaikki var... valitettavasti tuntevat varmasti Parkinsonin taudin, johon liittyy motorisia vaikeuksia – ne johtuvat juuri vaurioista näillä aivon alueilla. Nämä alueet eivät siis liitty mitenkään kielelliseen tuotantoon, vaan kognitiiviseen ja motoriseen hallinnointiin. Olemme myös tehneet testejä, miten harjoittelu vaikuttaa. Meillä on ollut mahdollisuus tehdä työtä hyvin motivoituneiden opiskelijoiden kanssa ja tarkkailimme, onko aivojen toimintamalleissa muutoksia harjoittelun jälkeen. Tässä näemme tällaisen videon, joka näin pikkuhiljaa leikataan ja päästään leikkaukseen, jossa osoitetaan, missä muutos on tapahtunut. Ja se löytyykin tuolta häntä tumakkeesta oikealla. Minun ei enää tarvitse toistaa, mitä se tekee, mutta kerron, kuinka tulkitsemme sen, mitä se tulkkauksessa tekee harjoituksen aiheuttama muutos näkyy siinä, että, että tämä, tämä, hän, tämä häntätumakkeen aktivointi vähenee kokemuksen myötä. Tämähän antaa aihetta olettaa, että tätä rakennetta käytetään silloin, kun ei ole vielä kovin hyviä, mutta sitten kun tehtävä automatisoituu ja tarvitaan vähemmän resursseja sen toteuttamiseen, tässä vaiheessa aivan muut alueet ja refleksit ottavat viestikapuolen. Ja tätä aluetta tarvitaan vähemmän, eli on paljon enemmän vapautettua kognitiivista kapasiteettia, jonka kautta tulkki varmastikin pystyy saamaan aikaan laadukkaampaa tuotosta. Sitten katsotaan tätä diagrammaa, jossa on, asiantuntemuksella on tärkeä merkitys eh, liittyen häntä tumakkeen toimintaan. Tuloksia on löydetty myös muusikojen ja shakin pelaajien ja myös huippuurheilijoiden ja golfan, golfin pelaajien osalla. Nämä, kaikkien näiden kohdalla on havaittu, että häntä tumakkeeseen vaikuttaa kokemuksen kasvaminen. Vaikuttaa siltä, että tämä häntä tumakke on hyvin geneerinen osa, joka, jonka toiminta näkyy asiantuntemuksen kasvaessa. Aivo myös rakenteellisesti sopeutuu, voimme huomata morfologisia me halusimme tietää, löytyykö morfologisia muutoksia harjoittelun myötä. Tässä meillä on tällainen aivomalli, polymetrinen malli, jossa näkyy alueet, jotka ovat aktivoituneita tulkkauksen aikana. En tätä kovin tarkkaan kuvaile, koska tämä on aika monimutkainen asia, mutta, mutta jälleen kerran täällä on aktivoituneena häntä. Tumaakin näyttää siltä, että se volyymi muuttuu sitä mukaan, kun tulkkauksen oppiminen edistyy. Lyhyesti sanottuna neurologiset verkostot, jotka liittyvät kognitiivisiin ja motorisiin toimintoihin, ovat mukana tulkkauksessa ja kokemustulkkauksessa lisäisi näiden järjestelmien tehokkuutta. No, tämä on tietenkin kaunista, mutta nyt tulevaisuudessa haluaisimme jatkaa näitä tutkimuksia kokeneemien tulkkien kanssa. On tietenkin selvää, että kun kokemusta kart karttaa, kart, karttuu, toiminta muuttuu enemmän. Haluaisimme myös tutkia tulkkauskokemuksen vaikutusta kognitiiviseen kapasiteettiin ja mainitsin myös tulkkauksen ja muiden toimintojen suhteet. Haluaisimme tutkia, millä tavalla muut toiminnat suhtautuvat tulkkaukseen. Erityisesti rakenteellinen konnektiivisuus on kiinnostavaa. Sillä tarkoitan ikään kuin aivojen piuhoitusta. Tässä on erittäin hieno kuva, joka kuvaa aivon interkonnektiivisuutta tuolla harmassa aineessa, valkoisessa aineessa. Nämä, nämä piuhat ovat keskeisiä, koska niiden tapa rakentua määrittelee aivon laskenta- ja tietojen käsittelykapasiteetin. Meitä kiinnostaa useakin asia tästä, mutta puhun nyt vain yhdestä. Tämän menettelyn kautta voimme ikään kuin in vivo elävässä aivossa erottaa sieltä eri kytköksiä. Tässä näytän teille kaksi hermorattaa. Kyseessä on arkoate faskikulushermorata, joka yhdistää puheen tuotantoon ja ymmärtämiseen liittyvät aivon alueet. Se on hyvin keskeinen työmuistin toiminnassa, koska sen, se on ikään kuin kaiku puheen tuotannon ja havainnoinnin välillä. Näin saadaan aikaan tällainen verkosto, joka tässä näkyy. Tähän päätän puheen ja haluaisin kiittää teitä kiinnostuksesta ja mainitsen vielä Fond National Syssin, jonka avulla voimme tutkimustamme tehdä. Haluaisin myös kiittää kollegoita, äh, professori Moser Mäsrin ja äh, Golestanin. Thanks a lot, Dr. Kiitoksia paljon, tohtori Mahvi Adelman. Jääkäätte sinne puhujapöydän taakse vielä, koska seuraavan, seuraavien kahden puhunnin jälkeen voitte vastata vielä kysymyksiin. Tässä on hieman samantyyppistä aivotoimintaa muusikoiden ja tulkien kohdalla, joten ehkä voisi vielä kerran äänestää, jotta heräätte kunnolla. Tällä kertaa harjoitellaan ensin, joten Filip on nyt paikalla, joten hän voi pistää äänestysjärjestelmän päälle. Eikö teidän pitää laittaa kätenne sinne koneen sisälle, koska tämä on salainen äänestys. Ja sitten painatte nappulaa, plus on kyllä ja miinus tarkoittaa ei. Tehdäänkö nyt koeäänestys, Filipe? Joten kuka kannattaa sitä, että täällä on ilmainen lounas kokouksen jälkeen? Ovatko kaikki äänestäneet? Puolet ovat äänestäneet, joten äänestäkää hyvät ihmiset. Äänestys päättyy. Voidaanko nyt saada tulokset, Filippa? Ai puoletkaan eivät ole, puoli, puoliakaan ei ole vielä äänestänyt, joten vielä vähän lisää aikaa. Toistaisin ja selittäisin vielä. Teidän ei pidä nyt painaa näitä itse otsakkeita tai tarroja, vaan niitä nappeja, jotka ovat siellä koneen sisäpuolella. Teidän täytyy painaa nappia itseänne kohti. No, ehkä tämä harjoittelu nyt riittänyt. Huolimatta siitä, mikä on tulos, niin kertaan nämä tulokset nyt. Selvä. Tämähän sujui hyvin. miltei kaikki äänestivät yhteensä 142. Oikea kysymys, minkä halusin esittää teille, on seuraava. Ketkä teistä osaavat soittaa jotakin instrumenttia tai osat laulaa? Ei ammattimaisesti, mutta kuka teistä soittaa jotakin soitinta tai osa laulaa? Ja toivon, että kollegat kopeissa myöskin äänestävät nostamalla kättä. Vihreä on kyllä ja punainen on ei. So I see already hands going up in the booth, down here and up there. So have you all voted? Kopeissakin käsi alkoi nousta. Ovatko kaikki nyt äänestäneet? Filip, eiköhän äänestys nyt päättänyt? Katsotaanpa. 88, sehän on melkoisen hyvä tulos. Onko täällä yhtään orkesterin johtajaa, amatööri tai ammattilaissellaista? Ei tarvitse olla. Siis ei siis junan konduktööriä, vaan orkesterijohtaja. No seuraavat kaksi tutkijamme puhuvat aiheesta, joka tähän liittyy. Ensimmäisenä puhuu tohtori Magdalena Oliveira, joka on Komiesin yliopiston suorittanut maisterin tutkinnon sieltä ja sitten hänellä on myöskin tohtorin tutkinto. Hän on tutkinut erilaisia monitehtävöintiprosesseja musiikin ja tulkkauksen alalla. Ja toinen puhuja on Natalie Luaso, joka on freelancer-tulkki. Hänellä on tulkkauksen tulkkausalalta tutkinto. Hän on tutkinut englantia ja keskiaikaa ja hän myöskin on perehtynyt monitehtävöintiin sekä tulkkauksen että orkesterin johtamisen ollessa kyseessä. Hyvät naiset ja herrat. Bonjour à tous. Alors merci beaucoup. Hyvää päivää kaikille. Kiitoksia kaikille tästä aivan erinomaisesta alustuksesta. Ja todellakin se, mitä me pyrimme tänä aamuna tekemään tässä kahdella äänellä, mutta emme puhu samaan aikaan, jotta rajoitamme tätä multitaskausta, jota te teette. Yritämme esittää ensinnäkin teille tällaisen filmin ja sen jälkeen esitämme myös radiolähetyksen, joka liittyy tähän. Ja sitten katsomme sitä, millä tavalla konkreettisesti tämä toimii, on, että laitatte kuulokkeet, koska täällä 66 henkilöä multitaskaa intensiivisesti. Ja tulkeille minun on ehdotettavana kilpailu, joka on avoinna teille ja heille. Se on, löytää mukava sana ranskaksi multitaskingille, sama koskee suomea. Yleisesti ottaen käytetään tätä upeata englanninkielistä sanaa. Äskettäin luin hienon sitaatin, joka liittyy multitaskingiin ja sanoi se, seuraavaa. Jos haluaa puhua Jumalan kanssa, pitää mennä nurkkaan ja puhua hänelle rauhallisesti. Jos haluaa nähdä hänet, niin riittää, että lähettää hänelle tekstiviestin. Se, mitä tässä nyt tapahtuu, on, että vaikuttaa siltä, että emme ole mitenkään ennakko-ohjelmoituja multitaskausta varten, vaan pyrimme antamaan tässä nyt joitakin esimerkkejä, kun vertaillaan esimerkiksi muusikoita tulkkeihin, joita Olivera tekee, ja sen jälkeen katsotaan sitä, että voiko multitaskauksessa parantaa suoritustaan, niin kuin esimerkiksi musiikin tai tulkkauksen parissa. Näin alkuun on monia erityyppisiä multitasking-lajeja. Ensinnäkin se, mikä usein löytyy lehdistä, koskee multimediaa, ähm, monikäyttöä. E, e, ihmiset, jotka kuuntelevat musiikkia, vastaavat puhelimen ja samalla keskustelevat parhaiden ystävänsä kanssa. Tai esimerkiksi sihteerit, jotka toimistossa tekevät paljon asioita kerralla ihan vain siitä syystä, että asiat sujuvat sillä tavalla. Vastataan sähköpostiin, vastataan puhelimeen, puhutaan henkilölle ja kaikki asiat toimivat suht rinnakkain. Lisäksi on tietysti tulkkaus, joka kattaa kaikki nämä edellä mainitut ja vaikkapa lennonjohtajat. Jos tietäisitte, mitä kaikkia lennonjohtajat tekevät, niin varmaankaan oikein huvittaisi mennä lentokoneeseen enää, mutta kaikki näyttää sujuvan oikein hyvin. Multitasking on suhtkoot helppoa ja siinä on tiettyjä asioita, jotka liittyvät toisiinsa. Se saattaa mm, mm, välillä helpottaa sitä, että useita asioita tehdään samanaikaisesti. Mutta yleistöttäen vaikuttaa siltä, että samanaikaisesti tehdään kuitenkin huonommin ja hitaammin asioita. Yleisesti ottaen ei siis voiteta aikaa. Jos minä tässä nyt kirjoittaisin tekstiviestiä ja pidän tätä esitystä samanaikaisesti, niin Silloin puhun hitaammin, tämä esitykseni punainen lanka vähän häviää ja teen virheitä myös tekstiviestissä. Multitasking on siis monimutkainen kahdesta tehtävästä tai useammasta tehtävästä koostuva toiminto. Yksi niistä tärkeistä asioista, joita täytyy ottaa tässä suhteessa huomioon, on ajatus nimenomaan se, jota, jota tuossa aiemmin katsottiin, on tämä kognitiivinen taakka. On asioita, jotka vaativat enemmän ponnistelua, toisia, jotka ovat automaattisempia, riippuen siitä, mitä aivonosia te sitä käyttää, esimerkiksi syöminen, hengittäminen, niin poispäin ovat esimerkkejä näistä helpommista päästä. Ja sitten on sellaisia, joita on helpompi yhdistää toisiin, esimerkiksi puhuminen. Sen sijaan on nähtävissä, että muissa tehtävissä on erittäin mielenkiintoisia osioita, jos kuuntelette äidinkieltänne tai kuuntelette vierasta kieltä. Niin äh, siinäkin ponnistukset ovat erilaisia, mutta sen lisäksi, jos tämä ponnistus yhdistetään toiseen, niin se ei automatisoidu samalla tavalla. Jos pyritte ylläpitämään keskustelua vaikkapa aamiaisen aikana, ja kuulette äidinkieltänne jostain kauempaa, niin yleisesti jotain mm, pystytte sanomaan jotain siitä, mitä, mitä kauempana sanottiin, mutta jos se on vieraskieli, niin täytyy huomattavasti enemmän kiinnittää huomiota siihen, mitä puhutaan. Ja tulkkauksessa on paljon helpompaa tulkata A-kielestä kuin B-kielestä. Eli kyllä yhtäältä, mutta toisaalta pitää myös tasapainottaa tämä niiden voimavarojen kanssa, jota vaaditaan äidinkielen puhumisen, joka on erittäin tuttu asia, automaattinen asia tai puhua vierasta kieltä, jolloin näin ei aina ole. No tietysti kaksikielisillähän tässä on jonkunlainen etu. Mutta kaikille muille nämä asiat eivät ole automaattisia. Ja meillä on huomioon ja, mie- ja muistiin liittyviä asioita, jotka valitettavasti ovat rajallisia. Meidän tulisi muistaa kaikki ne oleelliset osat, jotka ovat tarvittavia tietyn tehtävän toimittamiseen ja tuo kapasiteetti on rajallista. Ensinnäkin meillä on pitkä mukautumisaika esimerkiksi toimistossa. Vaikkapa sihteeri, hän hyvin nopeasti hänen kapasiteettinsa tulee täyteen tehdä tietoja eri tehtäviä samanaikaisesti. Samalla täytyy ottaa vastaan tietoa, onpa se kuulon tai näköaistin avulla vastaanotettua tietoa Stressikin sinänsä on yksi tehtävä. Täytyy tietoisesti ymmärtää informaatio, päättää mitä sillä tehdään, päättää prioriteetit, se millä tavalla ja missä järjestyksessä reagoidaan, päivittää tieto, sekään ei ole helppoa, ja samalla siirtyä yhdestä tehtävästä toiseen, eli tämä niin sanottu eh, switching, tai niin kuin hyvällä ranskalla sanotaan, shifting. Tämä kaikki on rajallista, aivan perusteellisesti. Esimerkiksi taikatempuihin on kiinnitetty huomioni aivan perustellusti, koska niissäkin katsoen huomio kiittyy tiettyihin yksityiskohtiin, eikä huomaa joitakin kokonaisuuksia. Esimerkiksi toimitusjohtako vastuussa periaatteessa kaikesta. Hänenkin täytyisi kyetä kiinnittämään huomio kaikkiin eri yksityiskohtiin. Eli saattaa olla, että kyetään erilaisia vaikutteita kohtelemaan samanaikaisesti, mutta silloin käsittely on pinnallista, tai sitten yksityiskohtaisesti käsitellään yhtä tehtäväosiota ja keskitytään vain siihen. Tämänhetkinen hypoteesi on se, että kun multitaskingia tehdään, niin siirrytään erittäin nopeasti yhdestä tehtävästä toimiin, silloin kun tietoisesti käsitellään eri tehtäviä Täysin samanaikaisesti kahta asiaa ei kyetä tekemään. Siirrytään yhdestä toiseen nopeasti. Ei tiedetä, tapahtuuko rinnakkaista suoritusta silloin, kun tehtävät ovat automatisoituja. Eli te, nämä tulokset eivät ole mitenkään hirveän vakuuttavia. Esimerkiksi Tämä, tämä ajattelu tapahtuu etulohkossa ja keskitetty tavalla silloin käsitellään kaikkia niitä tietoja, jotka meille tulevat. Niin vaaditaan eri resursseja. Koordinaation kohdalla on hyvä, että ne eivät kaikki mene saman kohdan kautta, Ja samalla kun valitaan tätä tietoa ja käsitellään sitä ja valitaan sitten, miten siihen reagoidaan, niin siinä on olemassa tietty hetki, jolloin tieto menee perille yksi kerrallaan. Ja aika hämmästyttävää on se, että jos oiko, aiheutetaan oikasulku tähän aivon osaan, joka käsittelee tätä multitasking-osaa, siis ei koko aivoon, vaan vain tähän pienen osioon, jos se tehdään silloin, kun multitasking on käynnissä, niin silloin ei tule mitään jumiutumista. Päinvastoin asiat sujuvat paljon nopeammin. Oletettavasti tapahtuu siis jotain muutakin kuin, että asiat, kaikki asiat menevät tämän yhden tunnelin kautta. Toinen huomio aivoista on se, millä tavalla asiat jaetaan. Jos kaksi asiaa tehdään samanaikaisesti keskittyen samalla kahteen tavoitteeseen, niin silloin Jos on kaksi tavoitetta, niin aivot keskittyvät ja yksi aivopuolisko käsittelee yhtä, toinen aivopuolisko toista, joka periaatteessa on tietysti ihan käytännöllistä, mutta silloin resursseja taas käytetään tehottomammin. Ja jos tähän lisätään kolmas tehtävä, niin ilmeisesti ne, niiden tutkimusten mukaan, jota on tehty, virhekerroin on kolme jo, ja ei enää kyetä toimimaan tehokkaasti. Asia voidaan tietysti tutkia, mutta olisi tehokkaampaa käsitellä usein eri tehtävänä yhtenä tehtäväkokonaisuutena. Esimerkiksi jos tulkeille sanotaan, että no tässä täytyy nyt kiinnittää erityisesti huomiota, siihen täytyy ymmärtää erittäin hyvin se, mitä sanotaan, ja samalla täytyy puhua oikein oikein hyvin. No se on tietysti totta, mutta se saattaa kyllä vähän halvauttaakin tekee. Jos sen sanotaan että tässä on ajatuksena se, että viesti pitää välittää hyvin, niin jotenkin yllättäen ihmiset selkeämmin ymmärsivät, mitä pitää tehdä ja kykenivät tehokkaammin toimimaan. Ja jos halutaan katsoa sitä, miten huonosti asiat oikeastaan toimivat, niin vaikuttaa siltä, että tämä ei ole oikeudenmukaista. On ihmisiä, joilla on huomattavasti paremmat multitasking-kyvyt kuin keskiarvolla koko väestölle, jota on tutkittu näissä tutkimuksista, 2,5 prosenttia suurin piirtein eh, on sellaisia, jotka kykenevät suoriutumaan tehtävistä nopeammin. Heistä tulee parempia, kun he tekevät kaksi asiaa paremmin. Heillä on vähemmän toimintaa tässä tunnelikohdassa aivoissa ja he kykenevät siis suoriutumaan näistä tehtävistä tehokkaammin. Voiko kaikki tämä siis toimia? Voidaanko kaikkien näiden puutteiden huomio, nämä puutteet huomioon ottaen, voidaanko multitasking ylipäätään tehdä? Onko mahdollista käyttää aivokapasiteettia niin, että voidaan tehdä useampi tehtävä samanaikaisesti? Vaikuttaa siltä, että tulkeilla on tällainen kognitiivinen etupuolellaan. Ja mitkä ovat ne tekijät, ne eri tekijät, tai tilastollisesti katsoen ne eri muuttujat, jotka auttavat henkilö olemaan parempi multitaskeria. Ja Magdalena Olivera näyttää meille pian multitasking-vertailun, äh, joka koskee tulkkeja ja muusikkoja. Merci beaucoup, Nathalie. Um, and now I'm going to switch into English. Aion nyt puhua englantia. The results of my PhD, my dissertation, which I recently defended, uh, in which I have tried to look at different similarities between music and interpreting. katson erilaista tehtävää musiikin ja tulkkauksen välillä Miksi nämä kaksi toimivat? First of all, well, I studied at the conservatory and uh, I was a pianist. Olen opiskellut konservatoriossa, olen pianisti. Namely uh, clarinet or uh, Klarinetti ja saksofonia olen käyttänyt. To got into a booth, I had the impression that in my head something similar was happening. Uh, Jotain samantapaista tässä tapahtuu. Nyt sitten kutsutaankin, mutta minä olen nyt päättänyt tutkia tätä ilmiötä. Kun on kyse kapellimestarista, hän joutuu kuuntelemaan tietystikin eri soittimia samanaikaisesti. Hän täytyy reaaliaikaisesti prosessoida sitä, mitä hän kuulee, ja sitten arvioida lopputulosta samantyyppisesti. Simultaaninen tulkin täytyy kuunnella puhujaa lähdekielellä, prosessoida tieto reaaliaikaisesti ja sitten tuottaa viesti kohdekielellä, jotta voidaan vertailla asioita systemaattisella tavalla. Nähdäkseni eilen kysyttiin kysymys, joka liittyy musiikkikappalen harjoittelun kerta toisensa jälkeen. Tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys, koska toden totta, kun harjoitellaan samaa kappaletta yhä uudelleen, tulos paranee. Päätin, että en nyt keskity etukäteen harjoiteltuun, harjoiteltuun musiikkiin, vaan pikemminkin spontaanimpaan tai improvisoituun musiikkiin. Joten minun ensimmäinen vertailuskenaarioni liittyy outside translation toimintaan, eli siihen, että heti välittömästi luetaan paperista ja käännetään samanaikaisesti. En nyt kerro tästä yksityiskohtaisemmin, mutta Tästä havaitaan sekä nuotit, nuotit näkee ensimmäistä kertaa tai sen tekstin näkee ensimmäistä kertaa. Ensin pitää lukea ja sitten samanaikaisesti prosessoida tekst, viestiä ja sitten joko soittaa soitinta tai kääntää teksti. Ja samanaikaisesti ja samantyyppisesti, kun näkee tekstin, sen tulkkaa tai kääntää toisen kielelle. Ja musiikkipuolella saattaa olla, että pystyy tuottamaan saman, saman tien tämän musiikin. Ja sitten, kun on verrattu simultaani tulkkausta tekstin pohjalta ja musiikin soittamista suoraan nuoteista – on samanaikaisesti sekä samanaikaista inputtia sekä tulkeilla että muusikoilla. Tulkit käyttävät check against delivery menettelyä ja samalla tyyppisesti musiikit, muusikot vertaavat sitä, mitä kuulevat ja tarkastavat, että pitääkö tämä, onko tämä onnistunut. Joskus voi poiteta nuoteista. Tietystikin voi tehdä poikkeamia, tulee poikkeamia sitten voi mukautua tähän tilanteeseen. Kun tarkastelee malleja vasemmalla puolella, nähdään tämä oranssin värinen laatikko. Tämä on erittäin tärkeä ero näiden kahden prosessin välillä, koska tämä osoittaa erittäin tärkeän seikan, että oma ääni täytyy mukauttaa muiden instrumenttien ääneen jotta voi kuulostaa hyvältä yhdessä. Harmonia toteutuu. Tätä ei aivan tapahdu tulkkauksessa, koska tulkkauksessa ei välttämättä tarvitse mukauttaa omaa ääntään, puhujan ääneen. Tämä puolestaan viittaa siihen, että musiikissa, kun soitetaan yhdessä jonkun toisen kanssa, Keller kutsuu tätä integrity attention termillä, koska se joutuu integroimaan kaikki äänet mukauttaneet toisiinsa. tulkauksessa on pikemminkin kyse derivatiivisesta huomiosta, koska oma tulkkaus täytyy tuottaa alkuperäisen viestin pohjalta, joten tässä on tämä ero. Ja kolmas skenaario, vertailukohta, nyt tämä meni hieman nopea, liian nopeasti, on improvisointi. Improvisoitu soitto tai improvisoitu tulkkaus ensin on kuultua inputtia ja sitten omaa outputtia. Ja tärkeä seikka, joka nähdään tässä punaisella vasemmalla puolella, on se, että tällaisessa skenaariossa että on se, että sekä huilunsoittaja että pianisti, joka säästää, luovat uutta materiaalia, joka, jota toivottavasti tulkit eivät tee tyyppistä pitää omasta päästään. Ja kun tarkastellaan kaikkia näitä teoreettisia skenaarioita, kysymys, jonka halusin kysyä itseltäni, oli seuraava. Kenties tulkit, oletko tulkit ehkä parempia kuin muusikot monitehtävöinnissä ja tämä tyyppisissä tehtävissä usean asian tekemisessä yhtä aikaa? Siksi ryhdyin Nathalie Luasson ja Sofi Hengelin kanssa yhdessä pohtimaan tai tutkimaan eri osallistujaryhmiä, jotka joutuivat tekemään monta asiaa yhtä aikaa. Heidän piti lukea ääneen teksti. Esimerkiksi laulamaan jotakin ja samanaikaisesti he kuuntelivat matalia ja korkeita ääntejä, ääniä, piippauksia. Ja sitten piti laskea, kuinka monta korkeaa ja matalaa ääntä he kuulivat samalla, kun itse laulevat. Mutta samanaikaisesti he piti myöskin ymmärtää laulamansa tekstin merkitys. Kaikki tämä yhtä aikaa. Ja sitten loppuun lopuksi, kun he ovat lukeneet tekstin ääneen, heidän piti vastata viiteen eri kysymykseen, joka liittyy tekstin sisältöön. Tässä olen ottanut huomioon myöskin eri kieli, kielityöt muuttujat, vieraankielen taito, joka ihmisillä oli ja kuinka monta vuotta he ovat esimerkiksi asunut jossakin maassa ja niin poispäin. Ja myöskin musiikkiin liittyvät vaihtoehdot otettiin huomioon. Ne ovat samoja, joita pohdin myöskin mallin yhteydessä ja myöskin kokemukset musiikin puolella, improvisointikokemus, orkesterijohtamiskokemus, ja tästä saatiin tuloksia. Alkuperäinen ajatus oli se, että osastot jäättiin kolmeen eri ryhmä, erittäin selkeän ryhmän Tässä havaitaan, että yleisesti ottaen muusikot olivat parempia kuin tulkit. Näissä tehtävissä tulkit olivat parempia kuin sitten vertailuryhmä. Ja tältä, tästä kaavista havaitaan, että tämä punainen pylvässä äh, osoittaa ihmisiä, joille jonkinlaista musiikkitaustaa. Tässä on nyt tämän suuri ero niiden välillä, joilla jonkinlaista musiikkitaustaa. Sama peti tulkkaukseen. Ja myöskin sitten tämä musiikkialan ryhmä. Ne, joilla oli hyvä kielitaito, pärjäsivät paremmin kuin muuta. Joten ne ryhmien väliset erot eivät ole tilastollisesti mitenkään vähäpätöisiä. Tämä tarkoittaa sitä, että mitään ryhmävaikutusta ei ole. Ryhmään kuuluminen ei ole tärkeä asia, mutta kuten voitte havaita kaikista punaisista pylväistä, on se, että musiikki puolella vaikuttaa siltä, että tässä on jonkinlainen korrelaatio kokemuksen suhteen. Ja kun otetaan kaikki nämä 53 osallistujaa niin, ilmatehot eri ryhmissä ja katsotaan eri korrelaatioita. Tässä on jo erittäin merkittävä korrelaatio tekijä mukana. Kaikki musiikkiin liittyvät muuttujat merkittävästi vaikuttivat näiden koehenkilöiden tuloksiin kokeen yhteydessä. Ja mielenkiintoista kyllä. Kaikkein parhaiten korreloivat muuttujat olivat ne, jotka liittyvät outside Readingin ja sitten yhdessä toteuttamiseen, usean tehtävän tekemisen, yh, tekemisen yhtä aikaa. Tässä tarkasteltiin myöskin vuosia ja mitä useamman vuoden verran on kokemusta, sitä paremmat tulokset ovat. Tämäkin on mielenkiintoista. Sitten tein toisen pilottikokeen. Halusin tietää, tarkastele ihmisiä, joilla on musiikkitaustaa ja multitaskingia. Pärjäävätkö he paremmin simultaanitulkkaustesteissä, joten minä esitin hyvin lyhyen puheenvuoron pelkästään suullisesti, sitä ei toimitettu kirjallisesti. Ja osallistujien piti sitten tulkata tämä teksti. Kukaan ei ollut aikaisemmin tulkannut. Jollakin oli jonkinlaista musiikkitaustaa, mutta mutta yksikään heistä ei ollut ammattimuusikko eikä opiskellut konservatoriossa. Havaitsi tismalleen saman ilmiön kuin aiemman tehtävän yhteydessä tai kokeen yhteydessä. Tulokset olivat mielenkiintoisia, koska tässä havaittiin yhteys lähdekielen ja ensimmäisen vieran kielen oppimisen osalta, silloin kun he tulkkasivat tätä kieltä, ja sitten sen osalta, sen osalta, mikä hänen lopputuloksensa oli. Joten tässä nähdään ihmiset, joilla olivat kolmostasolla, nelostasolla tai viitostasolla, muistaakseni 3,2 päästiin nelostasolla ja viitostasolla kolme ja puoleen. Ja mikäli joku oli alle kolmostasolla jossakin kielessä, he eivät päässeet mukaan kokeeseen, joten johtopäätöksenä voisin todeta, että kun on kyse monitehtävöinnistä ja musiikki taustasta, musiikkitaustaa omavat ihmiset pärjäsivät paremmin. Kyse on sinänsä musiikkiin liittyvästä tehtävästä. Yksi hypoteesi siksi onkin, että muusikoilla on ollut kyky suorittaa nämä tehtävät. Ja voidaan kysyä, ovatko he hankkineet musiikkiopiskelunsa yhteydessä monitehtävänti taitonsa mikä tarkoittaa siis, että monitehtävänti voidaan opettaa, tai sitten niin kuin Erikssonin totesi, olivatko, oliko jollakin tämä kyky jo alun perinkin? Oletko jotkut taitavampia, lahjakkaampia jo alun perinkin? En nyt mene tähän keskusteluun. Mielenkiintoista kyllä. Tässä havaittiin muitakin tendenssejä. Esimerkiksi se, että osallistujat, joilla oli parempi kielitaito, saivat parempia tuloksia mutta eivät kuitenkaan tilastollisesti merkittävän paljon parempia tuloksia. Ja lisäksi vaikutti siltä, että naiset pärjäävät näissä tehtävissä paremmin. Tämäkään ei ole kuitenkaan ollut suuren suuri. Ja mitä tulee simultaanitulkkauspilottikokeeseen, ainoa korrelaatio, voiti, joka voitiin osoittaa, on se, että ihmiset, joilla on parempi tietämys ensimmäisestä vierasta kielestään, pärjäsivät paremmin. Tässä tapauksessa muusikot eivät ole parempia kuin ne, jotka eivät ole muusikoita. On lukuisia hypoteeseja, joita tähän liittyy. Ehkä jotkut ovat alakohtaisia taitoja ja ehkä myöskin tätä puolta pitäisi tutkia enemmän, koska tämän tutkimuksen yhteydessä en ottanut konservatiiviopiskelijoita mukaan, joten kenties ne, joilla musiikkitaustaa ja ne, joilla ei ole musiikkitaustaa, eivät olleet niinkään kaukana toisistaan kuin mikäli jos olisi jotain tai kun olisi ollut, mikäli olisi otettu konservatiivia opiskelijoita mukaan. musiikin, musiikitausta omaavat pärjäsivät paremmin ja naiset pärjäsivät paremmin, mutta kum, kummankin ryhmän kohdalla ero muihin verrattuna ei ollut tilastollisesti merkittävä. je reprends le témoin de trois minutes. Alors, apparemment, donc la grande question... Näyttää siltä, että merkittävä kysymys tässä multitaskausasiassa, jos sitä onko mahdollista, että kompetenssia voidaan siirtää, jos kun on oppinut soittamaan viulua ja tulkkaamaan, niin voidaanko sitten lähettää tekstareita autoa ajaessa? D'abord, regardons les, les effets de l'entraînement. voilà. Tässä näkyy koulutuksen vaikutukset. De toute façon, en tout cas, l'entraînement permet de mieux... Meidän täytyy tarkastella sitä, millä tavalla näitä erilaisia multitasking-tehtäviä voi harjoitella. Te esimerkiksi, jos harjoittelette tulkosta, niin kykenette siihen yhä paremmin ja paremmin. Toisaalta se, mitä nähdään, on, että tässä niin sanotussa media multitaskingista, josta puhuin aiemmin, on ihmisiä, jotka kykenevät paremmin integroimaan monia asioita, kuuntelemaan asioita ja näkemään niitä samanaikaisesti, mutta eivät kykene kuitenkaan hyvin multitaskemaan, eli käsittelemään kahta asiaa samanaikaisesti. Heillä on nimittäin vaikea ottaa huomioon erilaisia häiriötekijöitä. Eli Tämä on päinvastaista kun mitä on huomattu niiden ihmisten parissa, jotka harjoittavat meditaatiota tai muita keskittymiseen liittyviä tehtäviä. He kykenevät keskittymään yhteen asiaan sen sijaan kuin toiseen, ja se vaikuttaa myönteisesti kognitiivisen kykyyn. Harjoituksen tulos sitten, millä tavalla se vaikuttaa aivoihin, automatisointi, huomiokykyä ei vie yhtä kovasti enää toiminta, jos sitä, sitä mukaan kun se automatisointuu. Lisäksi se menee muiden aivan osion äh, läpi, prosessoituu siellä helpommin ja tehokkaammin, mutta silti toiminta on edelleen multitaskingia. Kun otatte, nostatte puhelimen, otatte luurin käteen, ja ryhdytte puhumaan henkilön kanssa, unohdatte kokonaan, että olette itse asiassa puhelimessa, teette samanaikaisesti jotain muuta. Tällä tavalla voidaan automatisoida monia asioita. Esimerkiksi musiikissa nähdään, että kaikki ne, millä tuotetaan ääniä, vaikkapa konserttiasioissa, mm, jos muusikko pyytää saman aikaisesti tekemään vaikkapa kertolaskuja, niin hän kykenee aivan hyvin soittamaan samanaikaisesti. Ei hän muuta tempoa tai soita vääriä nuotteja. Se osoittaa, että on olemassa kaikkeen muuhun käytetty energia ei ole ihan sama. Se häviää siinä vaiheessa, kun toinen tehtävä lisätään. Ja stressi on yksi oma tehtävä tekijänsä sinänsä, ja se, se täytyy ottaa aina näissä huomioon. Lisäksi, mitä harjoituksella saadaan aikaiseksi, on, että tämä automatisointi on nopeampaa. Meillä on kyky käsitellä asioita yhä nopeammin, jotka nimenomaan harjoituksen seurauksena. Tämä liittyy varmasti siihen, että vahvistetaan yhteyksiä aivojen osien välillä harjoituksen tuloksena. Se, että hoitetaan useita asioita kerralla, se helpottaa myös sitä, että huomiokykyä voidaan kiinnittää useisiin asioihin kerralla reaktionopeus nopeutuu. Jos täytyy esimerkiksi kiinnittää huomioon numerosarjaan ja samanaikaisesti niiden numeroiden sijaan laitetaan kirjaimia, niin tällainen esimerkki meitä kiinnostaa erityisesti, sillä jos kykenee selkeästi tekemään näitä kognitiivisia tehtäviä, voidaan löytää sellainen harjoitusohjelma, mikä edesauttaa tätä kapasiteetin nopeuttamista. Ja millä tavalla voidaan opettaa multitaskingia? Kyllä. Voidaanko se tehdä ja millä tavalla? Meidän täytyy löytää oikea tasapaino tietoisten ja automaattisten tehtävien välille. Se merkitsee sitä, että riittävästi pitää olla automatisointia, jotta voidaan helpottaa näiden voimavarojen käyttöä ja esimerkiksi työmuistissa tietyt asiat menevät huomattavasti nopeammin eteenpäin silloin, kun kiinnitetään huomiota siihen, mitä teette. Välillä vaikuttaa siltä, että on menty autopilotille ja yhtäkkiä huomataan, herätäänkin, että oho, että tai sanotaan hölmä, mutta näin ei usein miten ole kuitenkaan asianlaita, vaan tämän automatiikan lisäksi voidaan tehdä erittäin, hy- erittäin tehokasta päätöksentekoa. Tämä merkitsee sitä, että meidän täytyy hienosata näitä harjoituksia, että voidaan tehdä erilaisia yhdistelmiä niistä. Vaikkapa tulkkauksessa, jossa rajoitet ovat hyvin, hyvin tiukkoja riippuen puhujasta, aiheesta ja niin poispäin, ei ole yhtä yksittäistä tehtävää, jota voidaan työstää. Eikä välttämättä noita taitoja voi heti siirtää toiseen asiayhteyteen. yhteyteen Tämän seurauksena meillä onkin se suuri haaste sekä muusikoille että tulkeille kouluttaa ihmisiä niin, että he kykenevät soveltamaan näitä taitoja eri, eri tilanteissa tehokkaalla tavalla. Toivottavasti tulevaisuudessa opimme lähettämään myös tekstivistä samalla kun ajamme autoa. Thanks a lot, Magda ja Natalie, please. Kiitoksia Magda ja Natalie. Tulkaa tänne puhujapöydän taakse kenties. Yliopistojen voitaisiin varvata opiskelijoita tulkkauskursseille suoraan musiikkiopistoista. Tämä on yksi ajatus. Mutta hienoa, että nyt kuultiin esimerkkejä aivan loistavasta, loistavista tutkimuksista, joita nuoret tutkijat tekevät en usko, että minun tarvitsee seuraavaa puhujaa paljonkaan esitellä. Professori Barbara Moser Merzer on konferenssitulkausosaston päällikkö Geneven yliopistosta. Hän on perustanut myöskin Inzon järjestön. Barbara on suorastaan tulkaustutkimuksen äiti. Ja ollakseen asiantuntija täytyy hyvin paljon harjoitella, joten miten voidaan parhaiten yhdistää kumpikin ottaa kaikki nämä tekijät, kun opetetaan ja koulutetaan tulkkeja. Thank you. Kiitoksia. Kiitoksia siitä, että minut kutsuttiin tänne tänään. Kiitoksia siitä, että nämä muutkin tutkijat ovat täällä. Tämä on suuri ilo olla täällä ja kertoa hieman meidän näkemyksestämme ja tiedostamme tulkkausprosesseista. Otetaanpa hieman takapakkia kuitenkin tähän yhteyteen. Haluan jakaa oman alustuspuheenvuoroni kahteen osaan. Ensinnäkin haluaisin painottaa sitä, miten tärkeää on ymmärtää tämän tehtävän monimutkaisuus. Tätä me yritämme täällä välittää. Tämä on erittäin tärkeää ymmärtää. Ja kun arvioimme tulkkaamista, täytyy tarkastella rajoja. Niissä rajoissa pystyy vielä Aivota, työskentelemään, missä tulee raja vastaan. ja ymmärtää niitä mukautuksia, joita tulkka, tulkkien aivojen täytyy tehdä, miten niiden täytyy muuttua, varsinkin korkean teknologian ympäristössä. Ja miten pitkälle voidaan mennä, miten pitkälti voidaan mukautua, miten mukautuvaisia fleksiibilit meidän aivomme ovat. Sitten täytyy tarkastella vertailuja. Lopuksi näimme, kuinka voimme paremmin oppia ymmärtämään muita tehtäviä ja oppia muita taitoja, mitkä, mitä muuttuja tähän kaikkeen liittyy, mitä muuttuja voidaan määritellä, eristää toisistaan ja sitten vertaileryhmien keskellä. Tämä on yksi osa sitä tutkimusta, joka minun nähdäkseni on erittäin tärkeää meidän alallamme. Meidän täytyy todellakin pystyä ymmärtämään perustekijöitä. Eilispäivänä Andersa puhui siitä, miten monimutkaisen taidon hankkiminen on mahdollista. Me olemme kouluttajia, me olemme ihmisiä, jotka tietystikin auttavat uusia tulkisukupolvia loppujen lopuksi istumaan täällä kopeissa ja tuottamaan huippulokan palveluita, jotta voimme ymmärtää näitä monimutkaisia taitoja ja opettaa niitä. Ensin täytyy ymmärtää mistä on kyse. Vasta sitten, kun taiteen hankkimisprosessi on tarkalleen analysoiti, ei pelkästään psykologiselta ja behavioristiselta kannalta, vaan myöskin monitehtävän kannalta. Vasta sitten pystytään selittämään, kuinka muun tyyppisiä taitoja voi hankkia. Minun nähdäkseni ainakin tämä on äärimmäisen tärkeä seikka, kun tutkitaan tulkkaamista. Ja juuri tähän tähän tienristeyksen tulkkaustutkimuksessa on tultu. Nyt vuosikymmeniä on tarkasteltu omaa napaa, tuitat omaa napaa ja omia taitoja ja sitten miten tutkimuksen avulla voidaan parantaa omaa tuotosta, jotta voimme toden teolla puolustaa meidän paikkaamme yliopisto maailmassa. Meidän täytyy päästä hitaasti ja varmasti sellaiseen tilanteeseen, että ymmärretään tulkkaamista, ymmärretään, miten monimutkaisesta tehtävästä on kyse. Ja meidän täytyy saada muutkin tutkimusalat kiinnostumaan tulkkauksesta. Tähän ollaan pikkuhiljaa pääsemässä. Muut tutkijat ottavat opikseen meiltä. Ne tehtävät, joita me teemme, ovat niin monimutkaisia, että muita tällaisia näin monimutkaisia tehtäviä ei ole. Nyt on alettu saada vastauksia ja muu tiedemaailma on alkanut tarkastella meitä läheisemmin. Nyt on pikkuhiljaa alettu löytää yhteisiä muuttujia ja ehkä loppujen lopuksi voimme päästä eteenpäin, niin kuin muillakin tiedonaloilla on päästy. Kaikki ovat puhuneet yhtenäisteoriasta, maailmankaikkeuden yhteisteoriasta. Ehkä tähän päästään myöskin meidän alallamme. Tiettyjä parametreja on olemassa, jotka yhdistävät eri taitoja, ja meidän täytyy oppia ymmärtämään tätä taiteja näiden parametrien avulla näin alustukseksi, jotta voimme yhdistää eri puheenvuorot, joita tänään on kuultu toisiinsa. Ja jotta te voitte asettaa kysymyksiä, toteasin, että nähdäkseni kouluttajien puolella on äärimmäisen tärkeää olla tietoinen näistä seikoista. Sitten vasta pystytään kehittämään pedagogisia menetelmiä, joilla on tieteellistä pohjaa. Tämä on paras tapa toimia ja meidän toimimme täytyy olla tieteellisesti perusteltuja. Meidän täytyy aina puolustaa paikkaamme yliopistoissa, joten kovin kiivaasti me pyrimme myöskin puolustamaan paikkaamme. Tämä oli melkoisen pitkä vastaus. Kiitos tästä erittäin tyhjentävästä vastauksesta. Nyt voitte esittää kysymyksiä näille kolmelle nuorelle tutkijalle, kolmelle nuorelle tutkijalle myöskin professori Moser Merseli. Mikä teillä on paljon kysymyksiä, niin koittakaa keskittyä vain tärkein tärkeimmin ja, ja esittäkää kaikki mieluiten yksi naseva täsmällinen kysymys. Olkaa hyvä. Bonjour, merci pour... Hyvää huomenta. Kiitoksia näistä kolmesta erittäin innostavasta esityksestä. Minua kiinnostaa erityisesti tulkkien, viittomakielen tulkkien kouluttaminen. Onko teillä tutkimusta, joka käsittelee tätä ulottuvuutta, eli visuaaliset ja ele- eleelliset toimet tulkkauksessa? Irve Adelmanin esitys oli hyvä. Visuaalinen komponentti näkyy myös tässä tulkkien työssä, kun tulkit vaativat näköyhteyttä yleisönsä. Tästä syystä tulkkikopeissa on lasi ja tästä syystä videon kautta, videoruudun kautta suoritettava tulkkaus on tulkeille ongelmallinen. Myös tästä multitaskauksesta on selvää, että visuaalista huomiota voidaan vahvistaa esimerkiksi muistiinpanoilla tai piirtämisellä tai tällaisilla söhörryksillä, jotka vahvistavat huomiota. Muutama minuutti sitten huomasin täällä, että, että voidaan tulkata myös niin, että samalla elehditään ja tämä tukee huomiota. Onko teillä asioita, no, no, tosiasioita, jotka tukisivat näitä? näitä kommentteja ja onko teillä tutkimusta viittomakkeiden tulkkauksen alalta? Kiitoksia tästä oikein kiinnostavasta kysymyksestä. Meillä valitettavasti ei ole tietoa viittomakkeiden tulkkauksesta, mutta pieni hetkinen, kymmenisen vuotta sitten tehtiin pieni tutkimus, joka osoittaa, että viittomakielen tulkit intermodaalisena tulkkeena eivät edellytä samanlaista kognitiivista sopeutusta tämmöistä kuin intramodaalisten äh, toimintien välillä. Vaikuttaa siltä, että kun he voivat käyttää eri välineitä, eli, eli käsivarsia eikä suuta, tämä vapauttaisi auditiivisen puheen ymmärrysalueita sillä lailla, että ei samalla tavalla tulisi taakkaa työmuistille kuin normaalitulkeille. Tietenkin taakkaa tulee, mutta vähemmän tulee konfliktia inputin ja outputin välille. Ja vaikuttaa siis siltä, että eh, tilanne on vähän erilainen, mutta riittävästi tutkimusta ei vielä ole tästä aiheesta tehty. Tämä on hyvin kiinnostava asia mielestäni ja se liittyy myös tähän viimeiseen kommenttiin, joka koski tulkkauksessa käytettäviä eleitä, jota ei käytetä ainoastaan puhuessa, vaan myös silloin, kun pyritään löytämään merkitystä sanallaan, niin vaikuttaa siltä, että, että puhetta voidaan segmentoida eleiden avulla ja samalla puheen tuotonnassa eleiden kautta voidaan suunnitella komplekseja puhevirtauksia, mutta en nyt halua tässä astua kollegoiden kentälle enkä varpaille, vaan annan puheenvuoron heille. Euh, je, pour ce qui est d'études, je crois qu'il y, y a des études qui ont été réalisées. Niin, mitä tulee näihin tutkimuksiin, niin käsittääkseni on tehty tällaisia tutkimuksia, mutta en, ja on nähtävissä, että on olemassa suuntaus siihen, että tässä mennään pikemminkin automatisoinnun toiminnon hypoteesin puoleen – ja että siinä vaiheessa, kun asiat menevät nopeasti, ne on tulkeja, jotka e- haluavat esimerkiksi sulkea silmänsä, ja se auttaa hirvittävästi. Katsomiseen käytetään usein miltä 90 prosenttia voimavaroista, ja kun silmät suljetaan, niin se vapauttaa paljon näitä voimavaroja. Eli kannattaa tietysti tutkia näitäkin asioita, se on erittäin mielenkiintoista. Nobody can see my scribbling. Hienoa, kun onneksi kukaan ei näe minun koppitöherryksiäni. Niin te haluaisitte esittää kysymyksen, mutta kertokaa ensin, kuka te olette, esittäkää sitten kysymyksenne. Olen Turkista ja esitän kysymyksen nyt turkin kieleen, mikä teillä on täällä turkin tulkkaus. Eikös olekin? Hyvä, loistavaa. Haluaisin esittää kysymyksen tohtori Erve Adelmannille. tapaan tehnyt ensimmäistä kertaa, mutta vaikuttaa siltä, että teidän tekemänne työ on merkittävää, kuten tutkittu tulkkien aivoja. Ja tulkit käyttävät kolme, neljä ja viittäkin aivojen osaa samanaikaisesti. Mikäli asiantuntijatasolla keskustelee asiasta, niin katsotteko te, että täällä on suurempiakin vaikutuksia? Onko täällä jotakin muitakin vaikutuksia? Liittyykö tämä nyt siihen, että kun oppii suuren sanamäärän esimerkiksi, tuleeko silloin mobilisoitumaan suurempi osa aivoista? Tuleeko suurempi osa aivoista aktivoitumaan, mikäli opettelee lisää sanoja? Kiitoksia tästä hyvin kiinnostavasta kysymyksestä jälleen. Meillä itse asiassa ei ole ollut mahdollisuutta tutkia sen tutkimusryhmän kanssa, joka meillä on ollut eh, nimenomaan tätä kysymystä. Sen sijaan on kyllä olemassa tutkimusta henkilöistä, jotka ovat ainoastaan kaksikielisiä. Tämä ei ole kovin kaunis tapa kuitenkaan luonnehtia heitä, mutta se osoittaa, että mitä paremmin kieliä hallitaan, sitä vähemmän kielten välisiä konflikteja tulee. Tulkit, jotka ovat täällä, jotka pystyvät tähän hämmästyttävään esitykseen näin monista kielistä käsiin, varmastikin ovat henkilöitä, jotka hallitsevat erittäin hyvin lähdekielensä, joten periaatteessa – heillä ei pitäisi olla juurikaan enemmän konflikteja, jos heillä on kolme, neljä tai viisi työkieltä. Sen sijaan kapasiteetilla on rajansa, aivon, aivon varastointikapasiteetille tulee rajat. Ja alueita, joita vähemmän käytetään. Joskus on, on tosiaan kieltä vaikeampi kieltää käyttää. Olisi kiinnostavaa katsoa, millaiset neurologiset korrelaatiot löytyvät täältä, millaiset rakenteet ovat käytössä silloin, kun on haettava kieli, kun on työskenneltävä kielen kanssa, joka ei ole niin rutiininoitunut kuin sitä ehkä vuoteen käytetty. Toivon, että vastasin kysymykseen. Kiitos. Question, Faro. Seuraava kysymys tutkijoille. Tämä on yksi kysymyksen esittäjä, tämä herrasmies tässä ja sitten te siellä. Ja kertokaa, kuka te olette. On minä kuin. Kiitoksia. Imi Gersna, Sankt-Peterburg. Скажите, пожалуйста, вы не размышляли над концом... Сергей Кенчаров on nimeni. Oletteko te koskaan tarkastelleet neuroneiden tutkimista ja miten äh, näiden peilaaminen voisi auttaa tulkkaamisen oppimisessa. Entä sitten äh, suuri korrelaatio tulkkien ja muusikkojen välillä? Kenties tämän salaisuus piilee heidän kyvyssään tehdä työtä näiden neuroiden avulla. Neuronit aktivoituvat samalla tavalla. Mirror neurons käsitteestä nyt puhun. Tämä on Italiassa keksitty Venäjällä esimerkiksi meillä on biologia ja tutkija äh, Tatjana Chichinolska, joka on pohtinut tätä samaista kysymystä. Tämä ensimmäinen osa kysymystäni. Ja jatkoksi haluaisin esittää teille kysymyksen, joka liittyy monitehtäväintiin, multitaskingiin. Tämä on erittäin mielenkiintoinen esitys, tämä mielenkiintoinen ilmiö. Ja kun ihmiset kehittävät moniin tekijöihin perustuvaa ajattelua ja multitaskingia. Tämä liittyy tulkkaukseen ja kyse on erittäin monestakin ammattialasta, jolla tätä vaaditaan. Monia muitakin vertailukohtia voitaisiin löytyä. Haluaisinkin tietää, tutkitteko te muitakin aloja, muidenkin alojen osaajia. Ja seuraava kysymykseni liittyy riittävyyteen. Kun puhutaan musiikista ja kielten osaamisesta, onko tässä mitään vertailukohtaa, kun tarkastellaan sitä, mikä on riittävän hyvä. merci. Euh, je, je commence. Kiitoksia. Aloitan ja aloitan sitten, annaisten annan sitten puheenvuoron kollegoille näistä peilineuroneista, joihin viittasitte, joista professori Heitselaati Italiassa on puhunut. Kyseessä on erittäin hyvä kysymys. Tässä on hyvin voimakas linkki sekä strukturaalinen että toiminnallinen puheen tuotannon ja ymmärryksen välillä. Vaikuttaa siltä, että on tällainen verkosto, joka peilaa sitä, mitä kuullaan. Puhetuotannon puolella oli, tällainen oli siellä oikein hyödyllinen. Jos ajatellaan, että, en, jos olisi jonkinlainen suora kartoitus siitä, mitä me kuulemme, ja sitten aktivoitaisiin tämä tuotantokanava, niin tulkkauksen yhteydessä tämä aiheuttaisi vaikeuksia, koska olisi aktivoittava etukäteen kielen tuotanto, ähm, mekanismin kielen suhteita kuullaan fonologian kautta. Tämä olisi vaikea, jos esimerkiksi tulkki joutuu tuottamaan kieltä, jota hän kuulee. Hänellä varmaankin on vaikeaa kontrolloida aksenttiaan fonologisia kalkkeja tulisi helposti ja tuotannon tasolla olisi vaikea käyttää tätä toista kieltä. Tulkkien on tätä kontrolloitava ja on poistettava tällainen helposti tuleva reaktio tutkimuksessa. Tumake, joka tässä aivokorkassa toimii olisi juuri tämä häntä tumake, joka todella estäisi toimet, jotka eivät olisi toivottavia kyseisellä hetkellä. Sen sijaan tällaisella, tällaisella peilineuronijärjestelmällä voidaan ymmärtää, kuinka työmuisti hahmotetaan, kun tietoa varastoidaan. Tässä kohtaa sillä olisi hyötyä tulkkauksessa. J'espère que ça répond à votre question. Että vastasin kysymyksiin ainakin suurelta osin. Yeah, Maybe can, I can... Kenties voin lisätä jotakin. No, we've observed... Kenties voin tähän lisätä jotakin. Kun olemme tehneet työtä harjoittelijoiden kanssa ja katsonut, kuinka he oppivat eri taitoja koulutusohjelman yhteydessä, prosodinen interferenssi on seikka, joka ei aluksi kenties ole häiritsevä, mutta puolessa koulutusta se on erittäin suuri ongelma ja siitä on hyvin vaikea päästä eroon. Tämä osoittaa, että kun tarkastetaan foneemeja ja foneemien tasoa tutkitaan niin sieltä, niin sillä tasolla juuri interferenssiä tulee. Ja se saattaa jäädä huomaamatta. Koulutettavat itse tätä eivät välttämättä huomio, huomaa. Tätä tarvitsee, tämä edellyttää harjoittelua. Mikä haluaa nauhoittaa omaa tuotostaan ja sitten kuulee jälkikäteen, niin silloin voi havaita, että mitä väsyneempi tulkki on, sitä vaikeampi hänen on itse valvoa omaa suoritusta, niin silloin interferenssiä pääsee tulemaan mukaan. Kiitos. Vielä yksi kysymys. Yksi kysymys kerrallaan ja yksi täältä puolelta ja toinen kysymys sitten toisella puolella salia, mutta kysykää nyt vain yksi kysymys. Koittakaa nyt malttaa. Raito vain yhteen kysymykseen. Minulla on useakin kysymys tässä oikeasti. Euh, Mikä on kaikkein tärkein? Oikeastaan minulla on kolme kysymystä. En edes tiedä, minkä niistä nyt valitsisin. No. Onko niin, että se mitä tästä teidän tutkimuksestanne nyt opitaan, kyseessä on siis tämä Ervi Adelmanin tutkimus, voitaisiinko sitä samaa tutkimusta hyödyntää niin, että edistettäisiin tutkimusta, jolla kehitetään tulkkausta avustavia koneita. Nyt näyttää siltä, että varastan vain aikaanne, koska henkilö, jolle esitin kysymyksen, ei kuunnellut. Niin, siis tämä, jota opitettiin meille tämän tutkimuksen kautta, voisiko se auttaa kehittämään jonkinlaisen molekyylejä, jonkinlaista doping-ainetta, niin kuin urheilussa – kun voidaan katsoa IRMnkin kautta, mitä oivoissa tapahtuu. Merci, euh, ce sont des questions fort intéressantes. En fait, euh, bon, euh, Kiitoksia, nämä ovat erittäin, erittäin äh, kiinnostavia kysymyksiä. Ne vähän, vähän naurittavatkin minua. Mitä tulee tähän MRin käyttöön, magneettikuvauksen käyttöön, niin tähän liittyy mielestäni paljon eettisiä ongelmia vaikka meillä olisi maailman parhaat skannerit, joilla voitaisiin yksityiskohtaisesti tutkia aivoa, niin se ei koskaan kuitenkaan vastaisi käyttäjän havaintoja ja tulkkauksen kuulijaa loppujen lopuksi, joten en ehkä tälle tielle lähtisi. Pelkäänkin, että tieteen mediatisoinnissa voitaisiin kuvitella, että magneettikuvauksen ja muiden aivokuvantamisen kautta voitaisiin tällaista tehdä – Minulla on kyllä, suhtaudun tähän vähän pelokkaastikin. Sitten lääkkeistä tämä on hyvin kiinnostavaa, koska alueet, joista puhuin, haluaisin nyt viitata vielä siihen, mitä sanoin Parkinsonin taudista. Monilla lääketieteen toimilla käsitellään näitä alueita, dopamiinia. Näillä alueilla se on hormoni, joka on hyvin tärkeä itseluottamuksen ja oppimisen ja tällaisen palkitsemisprosessien kannelta, eli että saa tuntemuksen siitä, että on tehnyt jonkin asian hyvin. On paljon lääkkeitä, jotka toimivat tällä tavalla. Vieläkään ei ole voitu tar- testata näiden lääkkeiden vaikutusta tulkkauksessa, koska niitä käytetään sairauden henkilöiden hoidossa, eikä niitä ole käytetty kokeellisesti. Tämä on kyllä kovin kiinnostava kysymys. Nyt on paljon toki polemiikkaa myös näistä älykkäistä äh, lääkkeistä, äh, niin älyä lisäävistä lääkkeistä, joita saadaan netin kautta ilman reseptejä, joita opiskelijat käyttää ja parantavat näin keskittymiskykyä ja työkapasiteettiaan. Niin, niistäkin ehkä voisi, en kylläkään mitenkään rohkaise tulkkeja kokeilemaan näitä. Mais il y a, bon, il y a évidemment des dangers liés à ça, et il y a bien sûr euh, l'envie Tähän tietenkin liittyy se vaara, että halutaan todella näin oikotietä parantaa suorituskykyä. Sitten näistä koneista. En, enpä usko, että minun tutkimukseni voi tässä asiassa auttaa. Varmaan tässä on näitäkin yksityiskohtia, jotka, joita en, en ehkä ymmärrä, koska en ole koneoppimisen asiantuntija, mutta, mutta mehän tutkimme kontrollista vastaavia verkostoja. Jos haluaisimme nyt rakentaa koneen, joka, tekisi, joka tulkkaisi aivan kuten ihminen, niin tarvittaisiin jonkinlainen kone, jossa olisi tällainen artikuloivakin output. En tiedä, olisiko jon, sitten jonkinlainen androidi tähän kykenevä ajan myötä varmaankin tämänkin tyyppiseen tutkimukseen on mentävä, kun järjestelmiä tuotetaan, mutta tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että olemme vielä kovin kaukana. Kiitoksia. Täällä oli vielä yksi kysymyksen esittää, mutta lyhyt ja naseva kysymys. Professori Kovanski. Kiitoksia. Sanoisin, että varmaan tässä on suurta päällekkäisyyttä musikaalisen ja fonotaktisen kuulemisen välillä. Missä määrin, niin en tiedä. En tiedä, onko sitä edes tutkittu. Mutta ensimmäinen lisäkysymys, jonka haluaisin esittää, on, että pyytäisin kollegoita nostamaan kätensä, jos he soittavat instrumenttia, tai jos he kykenevät eh, lukemaan nuotteja, kun laulavat. Kuinka moni kykenee siihen? Both. Okay, thank you. Molemmat, kiitos. No minä tarjoaisin seuraavan huomion. Kun verrataan eri mm, instrumentteja toisiinsa, täytyy ymmärtää, että joidenkin instrumenttien kohdalla, kuten vaikka viulun, prosessointi on horisontaalista, koska nuotteja luetaan vasemmalta oikealla, no tietysti arabiaksi oikealta vasemmalle, mutta siitä huolimatta kuitenkin horisontaalisesti. Sen sijaan, jos jossakin aasialaisessa kielessä katsotaan, niin siellä ei loita horisontaalisesti, vaan vertikaalisesti, pystysuoraan. Jos soitetaan urkuja, niin silloin soitetaan käsillä, kun taas pedaali, pedaalia käytetään to, toisen äänialan soittamiseen ehkä yksi esimerkki olisi esimerkki siitä, että japanilaiset kykenisivät paremmin soittamaan urkuja kuin vaikkapa ur- eurooppalaiset. Se on tietysti hyvin pitkälle menevä johtopäätös. Mutta lopullinen päätelmäni on se, että on ero ääntä tuottavien instrumenttien välillä. Kun soittaa pianoa, niin frekvenssi on sellainen, niin täällä on hirveästi kysymyksiä sanoa niin frekvenssi on asetettu paikalla, mutta viulussa sitä ei ole, vaan se luodaan itse sillä liikkeellä, sillä pienillä sormen liikkeillä ja kormalla. No, minä aloitan sitten puheenvuoron Magdalle. Mitä tulee tähän lukemiseen ja japanilaisten tapan lukea eri tavalla, ja, niitä, ja kun tarkastellaan instrumentteja, niiden soittajia, ja multitaskin kykyä. Ja kun tarkastan kapellimestareenkin työtä, orkesterijohtajan työtä, niin tämä kaikki pitää paikkansa. Ja vertailu, kun tarkastellaan urkujen soittajaa ja sitä, että tässä joutuu eri järjestyksessä eri suuntaan ja toimimaan ja tarkastelemaan erilaisia asioita ja tekemään yhtä aika monta asiaa. Ja se, että katse siirtyy yhdessä suunnasta toiseen ja kun tarkastellaan, soitetaan pianoa, niin katse kohdistuu jonnekin sen välille hieman eri tavalla kuin kun lukee esimerkiksi kirjoitettua tekstiä. Haluatko sinä jatkaa tästä? No, jatka sinä. Bueno, voy a hablar en español. Eh, sí, puhun es- espanjaa. Niin, tämä oli erittäin ah, tärkeää, mitä sanoitte, tämä on otettu huomioon muun muassa säästysmalleissa. Säästäjä, joka lukee partituuria, pianisti, joka lukee partituuria, lukee ainakin kolmea riviä kerrallaan tai enemmänkin, jos kyseessä on trio tai kvartetti, joten äh, lukeminen on enemmän vertikaalia kuin horisontaalia. Tosiaan tämä lisää vielä tehtäviä tähän multitaskaukseen, joten haluaisin lisätä tämän pianisti, joka säistää samanaikaisesti useita soittajia. Hänen on tehtävä valtavaa multitaskausta, koska hän lukee useita partiturin rivejä samaan aikaan, yhdistää oikean ja vasemman käden ja jalkapedaalit ja sopeuttaa kaikki muutoksiin partituurin etenemisen mukaan, joten toki tämä lisää taakkaa paljon. Ja vielä enemmän tietenkin, kun puhutaan orkesterin johtajista. Olen aivan yhtä mieltä kanssanne siis. I'm sure we'll have a lot of... Kiitos, on varmaa, että kahvitaulu taas puhellaan asioista aktiivisesti. Ja suurkiitokset tässä välissä panelisteille. And now we will come to... Nyt kaikkein vaikein asia tässä konferenssissa, eli ryhmäkuvan ottaminen. Joten haluaisin teidät kaikki salisalujat saman valokuvaan valko on juuri tullut paikalle ja mikäli olette erittäin kurinalaisia ja hoidetaan sen hyvin, niin sitten on aika myöskin juoda kahvia tämän jälkeen. Ja toivon todellakin, että tulette takaisin saliin kello 11.30 tasan, koska meillä on vielä paljon paljon mielenkiintoisia asioita tulossa. Joten kokoontukaa tuonne ulkopuolelle ja valokuvaaja nyt sitten asettaa teidät nätisti riviin. Hmm?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 Ladies and gentlemen, could you... Hyvät naiset ja herrat, voisitteko nyt istuuntua? Palatkaa takaisin paikoillenne ja pistäkää kuulokkeet korviinne, korvillenne, mikäli ette osaa saksaa, koska minä aion nyt puhua saksaa, kun esittelen seuraavan puhujan. Höpöttelen tässä vielä vähän aikaa, että kaikki saavat kuulokkeet korvilleen ja löytävät oikean tulkkauskanavan. Ilomielin esitten seuraavan puhujan saksan kielen, koska hän hallitsee tämän kielen erinomaisesti neljän muun kielen ohella. Erityistäkin siksi, että harvinaista kyllä, iiri on hänen äidinkielensä, samoin kuin englanti. Kyse on Menusin yliopiston kielikeskuksen johtaja Irlannista, Dublinin lähimaastosta. Hän on paljon kokemusta opettajana. Hän on opettaja ollut, mutta niin ikään on. Hän on myöskin lukuisien eri työryhmien ja komiteoiden jäsen, joissa käsitellään iirinkielen asemaa. Hän toimii myöskin iirinkielisen radion kanavan palvelu- palveluksessa ja muutenkin toimii iirinkielen olisi kyseessä neuvonantajana. Hän on myöskin Language Testers Europein eh, varajohtaja Anani Gallagher. Olkaa hyvä. Eh, Kiitos eh, Susan. Nor dŵ a bheit chun an físacáse seo a bhfuil lethniu. Tá mai inta buia as an chorú a bheith er an a lóirt ar an áhata ar an áhar fír háhaachta seo agus bhil mar a ghfuil más mór agam ar er obair eh, na Parliamentse maidir le corthain hon cin na deangatha agus na minseangatha measc teangatha eile. Um, alors, commençons par... Haluaisin aloittaa muutamalla määritelmällä. Plurilingvismi erotetaan multilingvismistä Ainakin ranskan kielellä, suomen kielellä kyseessä on aina monikielisyys. Multilingvismi koskee tiettyjen kielten tuntemusta tai eri kielten olemassa olevan tietyssä yhteiskunnassa. Plurilingvismilla taas viitataan yksilön monikielisyyteen. Euroopan neuvoston määritelmän mukaan. Todella suomen kielessä käytetään monikielisyyttä, yksilön tai yhteisön monikielisyys. Lingua francalle sitten määritelmä. Näitäkin on useita, mutta tänään voisin käyttää määritelmää, jonka mukaan kyseessä on välinekieli, jota käyttävät ryhmät, joiden äidinkielet ovat erilaiset. Alors, attachez vos ceintures. Joten turvavyöt kiinni. Ensimmäinen tammikuuta 1973 Irlanti liittyi sisämarkkinoihin jopa ne, jotka vastustivat tätä historiasta tapahtuvaa, olivat sitä mieltä, että ei heillä oikeastaan ollut varaa, koska seurattiin UK, jonka taloudesta sen markkinat olivat kovin riippuvaisia. Kuitenkin suurin osa oli iloinen tästä ja aavisteli uutta tulevaisuutta. Yhdistyneen kuningaskunnan jäsen kolonia historian ulkopuolella, joka toisi lisää rikkautta ja, sofi- ja sivistyneempää tulevaisuutta, jotta saattaisiin kunnolla irti projek- Euroopan projektista jo kaikki, mitä irti saadaan. Olisi ryhdyttävä ulko- kielten opiskeluun, ranskaa ja saksan opiskeluun. Siihen tarvitsin tarvittiin hieman aikaa, mutta loppujen lopuksi mopassa ja Titus Livius, joita lukiossa luettiin, jäivät syrjään ja keskityttiin enemmän viestintään. Kuitenkin monikielinen ajatus monikielisestä Euroopasta ja Irlannin roolista siinä pikkuhiljaa vuosien myötä jäi syrjään, vaikka erilaisia kokouksia ja seminaaria on paljon pidetty ja puhuttu siitä, ettei pelkkä englanti riitä. Tällainen pyrkimys monikielisyyteen on kuitenkin jäänyt jossain määrin rinnakkaissa todellisuuteen jopa maassa, jossa on kaksi virallista kieltä tunnustettu perustuslaissa. Euroopan unioni perustuu periaatteelle moninaisuudessaan yhtenäinen. Aivan alusta asti kielipolitiikalla on pyritty rohkaisemaan jäsenvaltioiden kansalaisia opiskelemaan kahta tai kolme kolmea vierasta kieltä EU-ssa osittain taloudellisista syistä, osittain paremman sosiaalisen kohesion hyväksi ja jotta voitaisiin helpommin osallistua eurooppalaiseen hankkeeseen. Oli miten oli, komissio on on ilmaissut, että pitkän ajan tavoitteena on lisätä yksilön monikielisyyttä, kunnes kaikilla kansalaisilla on käytännön kompetenssit ainakin kahdella muulla kielellä kuin omalla äidinkielellään tämän tavoitteen täsmällinen määritelmä ei ole kovin monellekaan kansalaiselle selvä, koska äidinkieli terminkin liittyy paljon konnotaatioita. Esimerkiksi Irlannin, Irlannin englanninkieliset usein mainitsevat, että he haluaisivat oppia äidinkielensä. Ja tässä viitataan tietenkin Iiriin, jota myös Goelgelin kieliksi kutsutaan ja jota monet eivät kunnolla osaa. Lisäksi tämä termi äidinkieli sitä käytetään tässä yksikössä, joka viittaa yksikielisiin kansoihin. Valör-hankkeen loppukertomuksessa, joka on Euroopan neuvoston rahoittava hanke, Joanna McPake vetää tämän kysymyksen hyvin yhteen. 1900-luvun loppuun ähm, politiikkaa voidaan kuvailla yksikielisiksi, koska niissä oletetaan, että kaikilla on yksi ainoa ensimmäinen kieli tai äidinkieli, joten kaikki voivat sitten opiskella toisen tai muita vieraita kieliä samantyyppisellä tavalla jollakin muodollisella välineellä ja niin, että tavoitteet ovat samat. Yleisesti ollaan sitä mieltä, että kaksi muuta kieltä tarvitse, tarkoittavat kahta muuta Euroopan unionin kieltä, mutta mitä tehdä sitten Irlannin tapaisten maiden kanssa? Teitä on täälläkin mm, sellaisista maista, joissa on useampia virallisia maita tai jotka ovat mm, vähemmistökielten puhujia, joita ei tunnusteta Euroopan unionin virallisiksi tai työkieliksi viimeisimmän Euridisin-kertomuksen mukaan vuodelta 2012 koskien kieltenopetusta kouluissa Euroopassa lähes puol, yli, puolet, yli puolissa Euroopan maissa tunnustetaan virallisesti ja alueellisia tai vähemmistökieliä rajojen sisäpuolella. Sitten virallisista Euroopasta. Gauk haluaisi, että Eurooppa puhuisi englantia. Euroopan komissio käsittelee sisäisiä asioita kolmella työkielellä, saksalla, saksaksi, englanniksi ja ranskaksi. Itälaajentumisen jälkeen 2004 ranskan kielen käyttö kokouksissa on väheni ja useat, monet ovat sitä mieltä, että saksan rooli työkielenä on vain paperilla enää olemassa. Euroopan unionissa tunnustetaan tällä hetkellä 24 virallista työkieltä. Näin ollen kuullaan yhä enemmän kielteisiä huomioita koskien käännösten kustannuksia, Kustannukset ovat noin miljardi euroa vuodessa, joka vastaa yhtä kahvikupillista kansalaista kohti vuodessa. Ymmärrän tämän kyllä, että on hyvin houkuttelevaa pyrkiä vähentämään kustannuksia nykytilanteessa, mutta on kuitenkin huolestuttavaa, että tilanne on ajamassa eh, tämän budjetin ohi viime vuonna. Eh, Saksan presidentti Joachim Gauck ensimmäisen eh, virkavuotensa jälkeen totesi, että Euroopalla pitäisi olla yksi ainoa välinekieli ja sen pitäisi olla englanti. Siteeraan. Mir Europa heißt nämlich... Mikä on lisää Eurooppa? En tarkoita pelkästään eliitin monikielisyyttä, vaan monikielisyyttä, joka kohdistuu tai joka toteutuu yhä suurimmassa ihmisjoukossa – loppujen lopuksi se pitäisi kaikilla mukana. Minun mielestäni Euroopassa kumpikin voi elää rinta rinnan oma äidinkieli ja oma runous ja toisaalta sitten riittävän hyvä englanti. Olipa sitten hyvä minkä, minkäisistä tai missä tahansa asemassa olevista ihmisistä. Yhteisen kielen avulla voimme toteuttaa unelman yhteisestä tulevasta Euroopasta, eurooppalaisen agoran, jolla eri keskustelu foorumilla voidaan edistää demokraattista kanssaelämistä. Voipa olla, että Gaukin näkemys on jo toteutumassa, vaikka ristiriitaista onkin, että Euroopan komissiossa työskentelevien brittien määrä on merkittävästi vähentynyt. Heitä on ennen vain 4,6 prosenttia komission henkilöstöstä. Se on paljon vähemmän kuin 12,5 prosenttia, joka vastaa väestön suhteellista määrää Euroopan unionissa asukkaiden mukaan. Tilanne ei ole juurikaan parempi, jos ajatellaan irlantilaisten määrää komission henkilöstöstä. Tämä hiljattain eh, vahvistettiin Dublinissa. Korkea virkamies ironisoi siellä, kuinka vähän englanninkielisiä eh, virkamiehiä on mukana, kun kuitenkin englanninkielen käyttö laajenee Presidentti Gauk, varmasti hänellä oli hyvät taipu- tarkoitukset, mutta on todettava, että hänen näkemyksensä ko- koskien englannin tai muidenkin kielten asemaa vastaa täysin tällaista diglossia tilannetta Fishmanin määritelmän mukaan. Toisin sanoen kahden kielen tai kielivariaation olemassaolo rinta rinnan, jolloin käytetään arvokkaampana pidettyä kieltä muodollisissa ja virallisissa yhteyksissä ja toista kieltä, joka ei ole niin arvovaltaista, käytetään ainoastaan yksityisen elämässä ja henkilökohtaisissa suhteissa. 2004 vuosi on mainittu todella englannin kielen hegemonian käänne kohta vuotena. Nyt onkin pohdittava, johtuuko englannin asema unionin kielipolitiikasta eli politiikasta, jolla pyritään vaikuttamaan kielten oppimiseen ja omaksumiseen. Tästä on olemassa hyvin kiinnostava puhe koskien EUn poliittista ja kielipoliittista strategiaa. Vodak ja Krisanovski pohtivat tätä asiaa ja puhuvat kasvavasta kielellisestä välineellistämisestä, jossa kieliä pidetään vain kompetensseina vuodesta 2005 vuoteen 2007 kahden vuoden ajan ehkä hieman loitannuttiin tästä politiikasta ja otettiin huomioon enemmän demokraattisia sosiaalisia tekijöitä, mutta vuodesta 2008 palattiin taas vain näihin, näihin taloudellisiin argumentteihin. Haluaisin siterata nyt Vodakia ja Krisanovskia. It seems uh, obvious that... Vaikuttaa itsestään selvältä, että Euroopan unionin kieli- ja monikielisyyspolitiikka – on saanut uuden ymmärryksen ähm, kielten ja monikielisyyden sosiaalista poliittisesta taloudesta roolista. On kuitenkin harmillista, että vuonna 2008 talouskriisin äh, kynnyksellä ja johtuen multikielisyys salkun siirtämistä, siirtämistä äh, koulutuksen, kulttuurien ja nuorisoon vuonna 2010 suurin osa vuoden 2008, äh, vuotta 2008 edeltävä politiikka ei ole täytäntöön pantu, joten ollaan edelleen Lissabonin suuntautuneen politiikan linjoilla. Syyskuussa 2013 Euroopan komissio julkaisi tiedonannon, jonka otsikkona oli eurooppalaisia kieliä koskevat kysymykset jossa pohdittiin yhden ainoan kielen mahdollista käyttöä, ja tässä vastaus. Olisi liian yksinkertaistavaa ajatella, että yhdellä ainoalla kielellä voitaisiin vastata kaikkiin kielellisiin tarpeisiin. Tästä syystä komissio on sitoutunut monikielisyyteen ja korostaa moninaisuutta yhdenmukaisuuden sijaan. Tämä on rauhoittava lausunto, mutta todelli, todellinen tilanne kuitenkin vaikuttaa toisenlaiselta. Taloudelliset suhdanteet vaikuttavat men ajavan näiden muiden tavoitteiden ohi, joihin kuuluu monikielellinen moninaisuus sekä näissä toimielinten sisällä että myöskin kielipolitiikan osalta. Euroopassa kentällä tilanne on hyvin erilainen. Itse asiassa Eurooppa ei ole koskaan ollut näin monikielinen. Vuonna 2012 eurobarometrissa lasketaan 23 virallista kieltä, niitähän on nyt jo 24. Yli 60 kotoperäistä vähemmistö- tai aluekieltä ja Lisäksi suuremäärän ei-kotoperäisiä kieliä, jotka ovat siirtolaisten tuomia. Vuonna 2007 Valör-hanke, jonka mainitsinkin, mainitsi, että Euroopassa puhutaan 440 maata ja 18 viittomaa kieltä. Kyseessä oli siis 21 osallistujamaata, jossa näitä kieliä puhuttiin. Irlannissa vuonna 2005 omat tutkimuksemme ovat osoittaneet, että Irlannissa on, puhutaan tai käytetään päivittäin noin 200 kieltä. Maassa on kuitenkin vain hädintuskin yli 4 miljoonaa asukasta. Ensin laskettiin 167 kieltä, mutta siinä ei huomioitu kaikkia vähemmistökieliä, kuten kasubin kieltä, joka ei aina näy hallinnollisissa asiakirjoissa tai käännöspyynnöissä silloin, kun henkilö puhuu myös oman maansa enemmistökieltä, kuten tässä kasubin tapauksessa puolan kieltä. Vaikka taloustaantuma on Musertava Irlanti on edelleen hyvin monikielinen maa. Laura, Lorna Carsonin mukaan vuoden 2011 väestönlaskennassa mainittiin 182 kieltä, 26 prosenttia mm, vieraiden kielen puhujista syntyvät Irlannissa. Euroopan kansalaista puolan kieli on kaikkein yleisin, tämän jälkeen Liettua, Venäjä, Romania ja Latvian kieli tulevat. Aasialaiset puhuvat lähinnä Filippiinoa, tämän jälkeen mandariinia, kantonin, kantonin Kiinaa, malajallemia, urdua ja hindiä. Afrikkalaisista Joruba on ensimmäisenä, tämän jälkeen Ranska, Arabia, Igbo ja Afrikaans. Sitten ähm, pohjois- Etelä-Amerikasta Portugali oli ykkösenä, tämän jälkeen Saksa, Ranska, Puola ja Saksa. Espanja, Ranska, Puola ja Saksa. Tässä esimerkiksi, esimerkissä on luultavaa, että 182 kieltä on aliarviointi, koska siirtolaiset usein ja maahanmuuttajat usein väheksyvät kielten määrää, jota he puhuvat, erityisesti afrikkalaisten osalta. He eivät useinkaan ota huomioon kieliä, joita ei kirjoiteta. Sitä paitsi usein kysytään lomakkeissa, puhutko muuta kieltä, kieltä yksikössä kuin englantia tai irlantia tai iirin kieltä kotona on aivan mahdollista, että henkilöt tulkitsevat kysymyksen niin, että pyydettiin vain yhtä kieltä ja mainitsivat sen vain yhden kielen, vaikka he olisivat puhuneet useitakin. Irlannissa on, olemme tavanneet myös maahanmuuttajia, jotka ovat kiusaantuneita siitä, että he ovat kotoisin monikielisistä yhteisöistä, koska he ovat vakuuttuneita siitä, että yksikielinen perinne on paljon arvokkaampi. tämän varmastikin siirtolaisuushistorian peruja. Seuraavaksi haluaisin puhua mun yksikielisestä mielentilasta ja vähemmistöistä. Alexandre François, ranskalainen lingvisti, vetää yhteen monien vähemmistökielien puhujien tilanteen. Kielivähemmistö on yhteisö, joka kärsii jatkuvasti paineita, ja jonka mukaan pyritään vähentämään kielen käyttöään ja ottamaan käyttöön enemmistön kieli Usein tähän käytetään lainsäädäntöä, mutta vielä useammin erilaisilla pehmeämmillä keinoilla ja talouden sosiaalisella ja koulussa nähtävällä paino, painostuksella ja ajetaan kohti kielellistä un, yhdenmukaisuutta nykyiset yhteis- yhteiskunnan kuntamme rajoittuvat tällaiseen yksikielisyyteen. Tämä on ikään kuin tällainen jakobinistinen, jakobinilainen malli, joka on erittäin merkittävä ollut Ranskassa ja Kiinassa ja muualla. Siellä kielivähemmistöt nähdään vanhoina jäänteinä ja jopa tekijänä, joka jakaa yhteisöä. Ja helposti unohdetaan, että ihmiset pystyvät kyllä oppimaan useampia kieliä. Yksikielisessä, yksikielinen englanninkielinen maailma on hyvin rajallinen kulttuurielämässä esimerkiksi käännös romaanimarkkinoilla on vaikeuksia lyödä läpi englanninkielisillä markkinoilla. Laurence Marie, joka on kirjailija, joka kirjoitti Nouvelle Observateur-lehteen, hän totesi, että Yhdysvalloissa vain yksi prosentti julkaistuista romaaneista on käännetty Ranskasta, joka on kaikkein käännetyn kieli englannin jälkeen Ranskassa sen sijaan 33 prosenttia luetuista romaaneista ovat käännöksiä. Viime vuotisessa artikkelissa, joka julkaistiin toimit, mm, julkais, mm, julkaisuuden listalla Publishers Perspectives, äh, kirjailijat kertovat, että mm, käännökset ovat vain 4,5 prosenttia kaikesta kirjallisesta tuotannosta yhteistyössä kunnassa puolessa 46 prosenttia Äh, julkaistusta kirjoista ovat käännöksiä Saksassa 12 prosenttia, Espanjassa 24 prosenttia ja Ranskassa 15 prosenttia. Toinen esimerkki. Englanninkieliset eivät pidä tekstityksistä eivätkä dubbauksesta. Ja näin ollen he eivät juurikaan tunne ei-englanninkielistä maailmaa elokuvaa osalta radiossa Mm, on erilaisia kirjallisia musiikkikilpailuja, jotka rajoittuvat melkein aina englanninkielisen maailmaan, koska unohdetaan, että maailmaa on englanninkielen ulkopuolellakin, ja kukapa heitä voisi siitä syyttää. Koulutuksen alalla englanninkieliset jyräävät myös. Ainoastaan kuusi mm, niin sanotuista maailman parhaista yliopistoista ovat muista kuin englanninkielisistä maista äh, luokituksen mukaan, joka on, joka on Times Higher World University Ranking äh, julkaisu. Edelleen yksikään saksalainen eikä yksikään ranskalainen yliopisto ole tässä luokituksessa mukana. Voitaisiin myös mainita, että täältä puuttuu täältä Shanghain luokituksestakin puuttuu ei-englanninkielisiä yliopistoja. Siellä on vain kahdeksan yliopistoa kymmenestä, jotka eivät ole siis englanninkielisiä, kaksi ranskalaista ja yksi saksalainen. Monessa maassa yliopistoissa on komiteoita, jotta varmistetaan se, että tällaisessa luokituksessa ollaan hyvässä asemassa, koska niiden kautta saadaan, saadaan kansainvälisiä opiskelijoita, jotka ovat kovin tuottavia yliopistoille, eli tulevat siis unionin ulkopuolelta. Ja tunnemme ainakin yhden laitoksen, jossa, jossa rohkaistaan jossa pyritään siihen, että julkaisut olisivat ainoastaan englanniksi, koska muussa tapauksessa luokitusasema voivat, voi heikentyä. On kuitenkin niin, että jos maailma katsotaan vain yhden kielen lasien läpi, niin siitä tulee muita kustannuksia. Kaksi englanninkielistä maata, Irlanti ja Skotlanti, ovat ainoat Euroopan maat, joissa vierankielen opiskelu ei ole pakollista. Englannissa, Walesissa ja Pohjois-Irlannissa ähm, kielten opiskelu on pakollista kylläkin, mutta vain 14-vuotiaaksi asti. Äh, korkeammassa koulutuksessa tilanne vain äh, ei ole juuri parempi todella. Siellä äh, opetetaan yhä enemmän kyllä vieraita kieliä kielitunnilla, mutta sitten kaikki muut, kuten kirjallisuus, sivilisaatio, elokuva ja muut aineet eivät, niitä ei anneta tällä vieralla kielellä, vaan englanniksi. Tästä on sellainen seuraus, että Erasmus-vuotta viettävät englanninkieliset opiskelijat eivät useinkaan omaa riittäviä kielitaitoja, jotta he voisivat kunnolla osallistua opintoihinsa. Tai vielä pahempaa on, mikäli heille tarjotaan materiaalia ainoastaan englanniksi. Erasmus-opiskelijoiden lingua franca on lähes aina englanti. Tällä emme tietenkään tarkoita, etteikö ulkomailla vietetty vuosi olisi arvokas sinänsä, tietenkin näin on, mutta on myönnettävä, että mm, Erasmus-ohjelman puitteissa hankitut kieli tai parantamiset usein aiheuttavat pettymyksen eivätkä ole niin hyviä kuin voisivat olla. Tällä on toki vaikutuksia myös sosiaalisen ja kulttuurisen elämään kohdekielen alueella. Mitä sitten tiedämme kielen tutkinnon suorittaneiden kielellisestä kompetensseista? Aika vähän tiedetään esimerkiksi englanninkielisissä maissa yliopistot eivät tuota riittävän päteviä kielen käyttäjiä. Esimerkiksi Dublinissa Googlella, IBMllä ja Facebookilla on vaikeuksia rekrytoida kielitaitoisia työntekijöitä. Monissa työpaikoissa kuitenkin tarvitaan syvällistä kielitaitoa. On paljon nuoria irlantilaisia, jotka voisivat löytää työpaikkoja näiltä, tältä sektorilta, mutta he joutuvat lähtemään Irlannista, koska he eivät osaa riittävästi vierailta kieliä. He joutuvat siis lähtemään etsimään työtä muista englanninkielisistä maista Tätä, tämä kielitaidon puute on myös syy sille, miksi eh, heitä ei täällä Euroopan unionin instituutiossa niin paljon henkilökunnassa näy. Kielellistä puutteista on henkilökohtaisia sosiaalisia vaikutuksia. Dede Hunt, joka on liikennejohdon professori Kokin yliopistossa muistuttaa meitä siitä, että 75 prosenttia maailman väestöstä ei puhu englantia ja 94 prosenttia ei puhu englantia äidinkielenään. Euroopan kieliä koskeva lehdistötiedotte, joka julkaistiin syyskuussa 2013, on täällä jo mainittukin, ja se vahvistaa professori Hantin lausunnon. Englanti on Euroopan unionin toisiksi laajemmalle levinnyt kieli. Kuitenkin hilja, tuoreet tutkimukset osoittavat, että Euroopan unionissa englannin hallitsee riittävällä tavalla voidakseen viestiä sillä kielellä kunnolla ainoastaan puolet väestöstä. Sitten eikä edes ihan puolia. Professori Hunt mainitsi myös Frankel ähm, ja Rosen tekemän tutkimuksen, jossa on kvantifioitu kielitaidon puutetta ja sen vaikutuksia yritysten toimintaan. Ja on todettu, että, että kielen puute vastaa 15-22 prosentin tullimaksuja ja että yksi yhtenäinen kieli voisi lisätä kahdenvälistä kauppaa 75-170 prosentilla. Komissio toteaa myös, kuinka merkittäviä kielet ovat yrityksille. Vuonna 2006 Euroopan komissio teki tutkimuksen, jossa arviointiin kielitaidon puutoksen vaikutuksia eurooppalaisille yrityksille ja siitä kävi ilmi, että vuosittain tuhannet yritykset menettävät sopimuksia kielitaidon puutteen takia tutkimuksen arvioiden mukaan 11 prosenttia eurooppalaisista PK-yrityksistä mm, eh, ovat vientimarkkinoilla 945 000 ja nämä 11 prosenttia todella näistä yrityksistä saattaa olla tässä tilanteessa, jossa he menettävät sopimuksia viestinnän takia. Irlannissa teollisuus, teknologia ja informaatioala ovat vaatineet parempia kieli kielellisiä tuloksia, mutta ne, nämä vaatimukset eivät ole johtaneet vielä yhtikäs mihinkään, emmekä tiedä mistä se johtuu. Kuten kaikki tietävät, kielten opettaminen on kallista, mutta ei ole myöskään pyritty uudelleen kouluttamaan jo rekrytoituja henkilöitä. Vaikuttaa siltä, että mm, hallitus on päättänyt, että nämä investoinnit ovat liian merkittäviä, tai sitten hallitus todella ajattelee, että, että tuota, englanti riittää. On kuitenkin todettava, että Euroopassa kielten oppiminen merkitsee yhä enemmän englannin oppimista. Englanti on kaikkein eniten opetettu kieli melkein kaikissa Euroopan maissa. Eurodis-kertomuksen mukaan suurimmassa osassa maita 90 prosenttia oppilaista opiskelee englantia sitten kaksi tasolla ja sitten kolme tasolla, eli tässä peruskoulutuksessa on tärkeää panna merkille, että keskimäärin 2009-2010 60,8 prosenttia yläasteen oppilaista opiskeli ainakin kahta, ulko, kahta vierasta kieltä, mikä merkitsee 14,1 prosenttiyksikön kasvua verrattuna vuosiin 2004-2005. On kuitenkin oltava hieman huolestuneita, kun ajatellaan millaisiin tuloksiin toisella vierellä kielellä päästään, eli to, muulla kuin englannilla – lang tutkimus seuraavana. Siinä on arvioitu opiskelijoiden kuulun ymmärtämistä, kirjallisen ilmaisen ymmärtämistä ja kirjallista tuottamusta vierailla kielillä. Ja pyrittiin tarjoamaan vertailukelpoisia tietoja mm, kielitaidosta ja hyvistä käytännöistä kielten opetuksessa, jotta saataisiin aikaan kielitaitoindikaattoreita ja osallistujat olivat yläasteen suorittaneita tai lukion alussa olevia. He tekivät tekstejä kahdella vieraalla kielellä, jota eniten opiskellaan näistä kielistä Saksa, Englanti, Espanja, Ranska, Italia. Ja he tulivat 14 maasta. Englanti, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Espanja, Viro, Ranska, Kreikka, Malta, Alankomaat, Puola, Portugali, Slovenia ja Ruotsi. Englanti oli näissä kaikissa maissa ensimmäinen vierasmaa, paitsi Belgiassa, jossa ensimmäinen vieraskieli oli ranska. Testitulokset yhdistettiin yhteisiin eurooppalaisiin kielten viitekehyksiin CECRL. Tässä on jotakin tuloksia. Katsotaanpa ensin näitä tuloksia, joissa opiskelijat onnistuivat parhaiten ensimmäisessä vierassa kielessä, eli jos missä maassa oli eniten B-tason saavuttajia, saavuttaneita opiskelijoita, eli kyseessä B-taso merkitsee siis tällaista mm, itsenäistä kielen käyttäjää. 60-81 prosenttia oli tässä tulos. Viro, Malta, Alankomat ja Ruotsi suoriutuivat parhaiten. Seuraavaksi tarkastelemme toista vierasta kieltä, tässä mennään kahdesta prosentista 60 prosenttiin. Se löytyy vain yhdestä tapauksesta tuolla. Saattaa olla, ettei niinkään yllätä se, että tässä toisessa vierassa kielessä ei saada niin hyviä tuloksia kuin Englannissa. Kahdessa näistä maista puhutaan germanista kieltä muutenkin. Saksa ei edes osallistunut tähän tutkimukseen. Historiallisesti Maltalla on ollut tiiviit siteet yhdistämisen kuningaskuntaan. Kuitenkin Viro, jossa Venäjä on ollut pakollinen to- toinen kieli monia vuosia, ei koskaan ole tällaisia sulle suhteita tuntenut. Vaikka toki Virossa on paljon Saksasta lainasanoja kerätty vuosisatojen ajan. Surveylan tulosten mukaan voidaan päätellä, että opiskelijat oppivat helpommin englantia kuin muita kieliä, ja tästä söveilangin eh, joukkue vetää omat päätelmänsä. Actually, uh, even in educational systems where English is the... Jopa sellaisissa koulutusjärjestelmissä, jossa englanti on toinen on vieraskieli, englannin suoritustaso on usein korkeampi kuin muilla testatuilla kielillä – enemmän näyttöä Englannin erityisasemasta tulee opiskelijoiden vastauksista ja heidän kertomuksistaan Englannin hyödyllisyydestä, sille altistumisesta ja uudesta mediasta. Sitten lingua frankasta. Euroopassa meillä on ongelma. Englannin arvovalta kasvaa sitä mukaan kuin sen käyttö huolestuttavalla vauhdilla, ainakin joidenkin mielestä. Näin ollen muiden kuin englannin kielten asema, olkoon sitten kuseessa maailmanlaajuiset, kansalliset, alueelliset tai vähemmistökielet, joutuvat kyseenalaistetuiksi melkein päivittäin. Epäselvästä statuksesta tulee epäselviä kompetensseja. Monikielisyydellä on Monikielisyys on selkeä resurssi, jota on aina jota voi olla vaikea kvantifioida australialainen lingvisti Joe Lobianco tunnustaa kuusi ulottuvuutta, jotka tuo, merkitsevät erilaisia resursseja monikielisyydestä. Sitä on älyllistä, kulttuurista, taloudellista, sosiaalista, kansalaisuuteen ja ihmisoikeuksiin liittyviä resursseja. Hän on sitä mieltä, että yhteisö, joka e, joka panostaa kaikkiin kieliinsä, tulee saavuttamaan yhteiskunnan, jossa kaikki koululaiset onnistuvat paremmin, jossa kaikilla no, taiteellisilla aloilla tulokset ovat parempia, jossa kaupalliset mahdollisuudet kasvavat ja ja paremmin sopeudutaan tietoon pohjautuvan talouteen, jossa on paremmat sosiaaliset palvelut, jossa ollaan paremmin sitoutuneita yhte, yle, yhte, julkisen elämään ja demokraattisiin käytäntöihin ja pystytään kehittämään parempia strategioita, ennakkoluuloja vastaan, ollaan suvaitsevaisempia ja ymmärretään toisiamme paremmin. Kaiken kaikkiaan on toki turha yrittää pysäyttää Englannin hyökyaaltoa, mutta on toimittava niin, että muutkin Euroopan kielet jotenkin tässä pärjäävät ja edelleen on pysyvät projektissa mukana. Ei englannin ylivertaisuudella, tai siis englannin ylivertaisuudella tietenkin on vaikutuksia myös Euroopan demokratialle. Meidän on tehtävä kaikkemme eurooppalaisena, jotta vaikutamme monikielisen Euroopan jatkumiseen, jossa kaikkia kieliä arvostetaan. En nyt halua mitenkään lopettaa englannin lingua franca-asemaa. On vain tunnettava, mitkä, missä rajat menevät. Tarvitaan kielipolitiikkaa, jossa annetaan arvo kaikille kielille, jotka alueelta löytyvät, ja että niiden kielellistä potentiaalia hyödynnetään. Tästä olisi sosiaalista, taloudellista, kulttuurista hyötyä kaikille unionin kansalaisille. Samaan aikaan on vähennettävä englanninkielisten ja muiden välistä riippuvuussuhdetta. Aivan kuten eh, eräs kolumnisti viime vuonna kirjoitti, yksikään maa ei liittynyt unioniin eh, tullakseen murskatuksi homogenisoivan eh, pyörän alle – Euroopan tasolla on tärkeitä lakeja ja eurooppalaisilla on oikeus ymmärtää ne. Tämä ei tarkoita ainoastaan lopullisen lakitekstin ymmärtämistä, vaan myös Euroopan parlamentin keskustelujen ymmärtämistä. EU on tehnyt merkittäviä eleitä pieniä kansoja vastaan, kohtaan, kuten esimerkiksi Malta ja Saksa äänestävät samalla tavalla EKPssä. Monikielisyyden edistäminen on mm, paras tapa osoittaa, että kaikilla mailla on välillä, väliä. Goethe-instituutin eh, eh, Gerald Stickeriltä kysyttiin vuonna 2006. Hänhän oli tuolloin Institut eh, für Deutsche Sprache instituutin johtaja ja häntä pyydettiin ennakoimaan ja ennustamaan eurooppalaisten kielten tulevaisuutta. Tässä on, seura- on kaksi mahdollisuutta, joita hän huumorilla, huumorilla sävytettynä tarjoaa. Mm, käytän nyt englantia, anteeksi vain äh, Stikkelille, pessimistinen skenaario ensin tulevina vuosina. Kielten oppiminen rajoittuu yhä suurenemassa määrin Englantiin. Kiinnostus äh, muihin kieliin heikkenee myös niiden keskuudessa, jotka puhuvat näitä kieliä. Italia, Saksa, hollanti ja muut Euroopan kielet ovat kyllä edelleen puhuttuja, mutta niitä käytetään vain perheen piirissä, kun pelataan korttia ja käydään markkinoilla. Kaikki tärkeät asiat tieteestä politiikkaan hoidetaan kreoli englannilla, joka on tällaista englann, Amerikan englantia, jota maustetaan saksalaisilla, ranskalaisilla ja italialaisilla sanoilla. Brittien saaristossa brittivariantti englannista on yhä vähemmän käytetty dialekti. Sitten tämä optimistinen näkymä melkein kaikki eurooppalaiset, siis me, saksalaiset, italialaiset, hollantilaiset, puolalaiset ja muut, olemme ponnistelleet ja opet, laittaneet lapsemme oppi, oppimaan ainakin kahta muuta, muuta kieltä äidinkielen lisäksi. Ainoa poikkeus ovat englantilaiset. He ovat niin tottuneita siihen, että kaikki muut puhuvat enemmän tai vähemmän hyvää englantia ja lopettivat näin ollen vieraten kielen opiskelimisen, mutta koska he ovat fiksuja ihmisiä, he ymmärsivät kyllä lopulta, että heidän maailman näkemyksensä on hyvin, hyvin kapea tästä johtuen ja, ja kun he eivät halua liikaa rajoittua, niin he ovat pikaisesti ryhtyneet opiskelemaan yhtä tai kahta vierasta kieltä ja varmistavat, että heidän lapsensakin opiskelevat näitä kieliä ja näinpä 50-100 vuoden päästä Euroopan edelleen tai jälleen kielellisesti ja kulttuurisesti monipuolinen, rikas ja luova. Se, millä on väliä, sitä ei aina voida laskea. Ja se, mitä voidaan laskea, sillä ei välttämättä ole mitään väliä, niin kuin Einstein sanoi. Meillä on kyllä hyvät syyt jatkaa monikielisyyden edistämistä Euroopassa. Syitä on taloudessa, demokratiassa on muitakin syitä, mitä on vaikea laskea. Irlantilainen runoilija Samus Hini, joka oli Nobelin kirjallisuuspalkinnon saaja vuodelta 1995 ja jonka äidinkieli oli englantilainen, joka menehtyi viime vuonna. Hän on puhunut siitä, kuinka tärkeää hänellä oli oppia irlannin kieltä iiriä, koska vaikka sillä ei ole melkein mitään taloudellista arvoa Irlannin ulkopuolella. Hän lainaa vähän Lo Biancon ajatuksia hieman lyyrisemmällä kielellä kuitenkin. Hänen perustelujaan voidaan käyttää kaikkia kieliä varten lingvististä homogeneisuutta vastaan. Annamme hänelle viimeisen sanan. Jos ei opiskele iiriä, menettää mahdollisuuden ymmärtää, mitä elämä tässä maassa on tarkoittanut ja mitä se voi paremmassa tulevaisuudessa merkitä. Se on tapa olla olematta kotona. Jos ajatellaan itsensä ymmärrystä, keskenäistä ymmärrystä, mielikuvituksen rekaistamista, kulttuurista moninaisuudesta, suvaitsevaa poliittista ilmastoa. Jos näitä pidetään tavoitteltavana, niin meidän on ymmärrettävä, että Iirin kielen tuntemus on keskeinen elementti. Dank, Kiitoksia paljon, professori Gallagher. Toivottavasti tämä optimistinen äänenpaino, jota professori tässä käytti, tulevaisuudessa myöskin toteutumaan. Tässä oli erittäin myönteisiä tulevaisuuden näkymiä meidän kaikkien kannalta. Olen varma, että teillä olisi paljon kysymyksiä professorille, mutta otamme nämä kysymykset esiin vasta lounastauolla, koska nyt olen äärimmäisen iloinen siksi, että tällä kerran TG Inten ystävään paikan päällä. Hän on entinen Yhdysvaltain ulkoministeriön päätulkki, tulkin päällikkö. Hän on myöskin merkittävässä asemassa, kun hän on luonut Marylandi yliopiston tulkkauskoulutusta. Lisäksi on toiminut aktiivisesti HINTS-verkostossa. Joten toivottakaa tervetulleeksi nyt Patricia Arizu. And Patsy, what do you take away? No niin, mitä sinä viet mukanasi tästä konferenssista? Mikä on sinun tärkein johtopäätöksesi tästä kokouksesta? Ole hyvä, Patsy. No niin, olkaa nyt varoillanne täältä pesee. Ja nyt puhun englantia. Aloitan niistä sanoista, jotka toivat pelon joka ikisen tulkin sydämeen. Minä kerron teille vitsin. Repikää siitä. Mies joutuu vankilan ensimmäistä kertaa. Hän on vankisellissään. Valot on sammutettu koko seliosastolta. Selikaveri menee kalterten luo ja huutaa 12. Yhtäkkiä kaikki vankilassa naulavat ihan hysteerisesti. Toinen ääni huutaa. Neljä. Ja jälleen kerran. Ihan järkyttävä nauramyrski. Tämä uusi vanki on hieman hämmentynyt, hyvinkin hämmentynyt, ja hän äh, kysyy koppikaveriltaan, anteeksi, mutta mitä tämä nyt oli? Vanhempi vanki sanoi, että jotkut ovat olleet tässä vankilassa kauemmin, joten meillä on suuri määrä vitsejä, ja tunnemme nämä vitsit jo ulkoa, joten olemme toistaneet niin monta kertaa, että nyt käytämme pelkkää numeroa. Ei tarvitse enää kertoa edes vitsiä. Ja nuori selkäpäri miettii, että no hänkin haluaa mukaan ryhmään. Sitten hän menee ovelle ja huutaa 17. Kailutaan suuren ääneen. Syvä hiljaisuus laskeutuu. Hän kysyy selkäveriltään, mikä nyt meni pieleen? Eikö 17 olekaan hyvä vitsi? Vanha mies sanoi, että kyllä 17 on tosi hyvä vitsi, mutta eivät kaikki osaa kertoa vitsiä. So it is with interpreting. I want to... Haluaisin kiittää Olga Kosmiduuta tästä loistavasta aloitteesta. Jälleen kerran hän ryhtyi loistavaan aloitteeseen. Ja viittaisin nyt tähän ohjelmalehdykkään, jonka me saimme. Globaali tulkkausfoorumi otsikolla. Tämä on toimittu vautsi. Kyse on huippuosaamisen aikaansaamisesta konferenssitulkkauksessa. Jälleen kerran, wow! Kuulemme aivan loistavia puhujia viimeisten kahden päivän aikana. Professori Vaipel puhui meille konetulkkaamisesta. Siinä kohtaa minä aloin kyllä olla hieman huolestunut. Teistä muista en tiedä, mutta hän nopeasti totesi, että tarkoituksena ei ole korvata ihmistä tulkkina, vaan pikemminkin on kyse kommunikaatio kommunikaatiota auttavasta välineestä. Hienoa, että hän käytti sanan kommunikaatio, koska meidän nyt mennä perusasioiden parin kyselykielestä, eikä tulkkaamisesta, eikä kääntämisestä. Kyse on kommunikaatiosta, viestin välittämisestä. Minä puhun tässä hieman voimakkain sanakäänteinen. Tiedän, että teillä on kyllä nälkä ja haluatte nopeasti huolella, mutta totesin, että kyse muustakin kuin puhumisesta ja kielestä, niin kuin arvon professori meidän kertoi. Professori Eriksson puhui huippuosaamisesta. Hän puhui niistä haasteista, joita liittyy siihen, että miten asianmukaisesti harjoitellaan, tavoitteellisesti harjoitellaan, ja sitähän me teemme. Minä muutin hiljattain, ja minulla oli kaksi laatikollista sanastoja jotka olivat pyörineet nurkistani vuodesta 1975. Nyt te arvaatte minun ikäni. Mutta nyt meillä on uljas uusi maailma. Tätä, näitä laatikoita ei tarvitse enää ruorata paikasta, paikasta toiseen. Monsieur Calvé puhui globaalistumisesta kieliseltä kannalta. Hänen puheenvuoronsa oli suorastaan fantastinen. Hän paljasti meille, että barometrinen paine pyrkii luokittelemaan maailman kieliä ja sitten keskustelua käytiin tästä kivasti. Ja on aina harvinaislaatuinen kunnia, kun voin kuunnella professori Erve Adelmania, joka puhuu neurobiologisesta, neurobiologisesta konferensseissa. Hän totesi myöskin, että meillä ei ole liskon aivoja. Tämä oli erittäin mielenkiintoista, koska hän totesi, että meillä on liskon aivota, Ja minä olen vain vakuutunut siitä, että minulla on liskon aivota. Ja sitten minua yllätti se, että tulkin oikeastaan punkkirokkarina aivotta. Rova Luaso, tai neiti Luaso, puhui meille kiehtovalla tavalla multitaskingista ja sen tarpeesta ja kuinka tätä voidaan harjoitella, tätä monitehtävöintiä. Tulkkeina meidän täytyy käsittää, emme itsekään käsittää, kuinka montaa asiaa me teemme yhtä aikaa. Ja lisäksi tämä pitäisi tehdä aina hyvin ja loistavalla tavalla. Olen sanonut tulkeille aina, että te saatoitte olla maailman parhaita tulkia maailmassa ja saattaa olla, että te olette tehneet tätä hommaa jo 27 miljoonaa vuotta. Mutta yksikin tyräys tai moka, niin teidän tulevaisuutenne on sinetöity. Hän puhui tai hänen puhemansa perusteella päättelin, että on erittäin tärkeää pitää mielessä tavoite, mihin me pyrimme. Meidän kokonaisuutemme on suurempi kuin osatekijöidensä, osatekijöidensä summa. Meidän täytyy pitää myöskin mielessämme, mitä me teemme. Me kommunikoimme. Tohtori Olivera viittasi mukautumiskykyyn, sopitumiskykyyn, kuinka tuohon päästään. Tämä on yksi avainkysymyksiä. Professori Gallagher puolestaan puhui monikielisyydestä yhteisön ja yksilön kannalta ja yksikielisyydestä Uskon, että yksi erittäin tärkeitä lauseita hänen puheenvuorossaan ja yksi siteros, jonka mainitsi, ja hän siterasi hienosti monen otteeseen, hän totesi, että mikäli puhuu yhtä kieltä ja on uppoutunut oman kielensä ja runouteensa, minä puhuisin tästä yh- siten, että on kyse yhdestä kielestä kielisuudesta. Ja kun on kyse yhdestä yhdestä kielestä, yksi kieli ei riitä. Yhdellä kielellä ei pysty vielä vastaamaan lingvistisiin ja kommunikaatiotarpeisiin. Yksi kieli ei riitä. Olisin ottanut hieman askelta taaksepäin ensimmäiseen asiaan, jonka eilen kuulin. Palaisin vielä. Olka Kosmidu puhui ihmeestä, tulkkauksen ihmeestä. On valtava ilo ja valtaisa kunnia nähdä teidät kaikki täällä yhdessä ja samassa kokoussalissa. Tuskin voin sanoin kuvata, kuinka tämä, miten upea tämä olisi ollut 30-35 vuotta sitten. Se olisi ollut valtaisa ennakkotapaus ja nyt suorastaan joudun nipistämään itseäni uskoakseni, että tämä on totta. Simultaaninen tulkkaus siinä muodossa, jonka me tunsimme, alkoi 1900-luvulla. Ja täällä me istumme analysoimassa ja purkamassa paloiksi sitä, miten tämä kaikki toimii. Tämä on vähän niin kuin ottaisi elämän käsinsä ja pohtisi, miten elämä tapahtuu. Emme oikeastaan tiedä. Niin kuin Shakespeare in Love-elokuvassa eräs henkilö sanoi, tämä on ihme. Se ihme vain tapahtuu, kun me pyrimme huippuosaamiseen tulkkaamisessa. Kyse ei ole samasta kuin Shakin oppimisesta tai kolmas Salkov-hypystä. Tulkkaaminen ei ole yksinkertaisesti lihasmuistiin perustuvaa toimintaa. Kyse ei ole pelkästään shakkipelistä, jossa on loputon määrä erilaisia siirtoja, jotka voi oppia ulkoa. Siksi tietokonekin pystyy pelaamaan shakkia. Ja sitten toinen vaikeus vielä, kun pyritään huippuosaamisen tulkkaamisessa. Kumpikin professori, sekä Eriksson että Adelman totesivat samaisen asian. Kuka pystyy arvioimaan, kuka voi mitata tulkin suoritusta? Ei ainakaan yleisö meidän tapauksessamme. Joskus yleisö pitää tulkista siksi, että tulkit suostuvat tekemään töitä 12 tuntia päivästä, suostuvat pesemään ikkunat ja sitten vielä toimit autokuskeinakin. Monet täällä mutta tällaista sattuu. Näin, että freelancer-tulkit täällä nyökkäilevät, ja tämä on surullista. Olettava kyllä usein ainoat, jotka voivat arvioida tulkkeja, ovat tulkit itse. Joten siksi on tärkeää, että tulkit ovat mukana tulk- tulkien hallinnoinnissa tai tulkkaamisen hallinnoinnissa. Minä puhun tässä nyt sellaisen henkilön näkökulmasta, joka on mukana järjestön toiminnassa, jossa onneksi tulkkeja johtavat ja hallinnoivat tulkit. Ja ne, jotka eivät ole tulkkeja, ovat tulleet tulkkiin maailman ulkopuolelta käsin, hyvin nopeasti ovat oppineet, mistä tulkkauksessa on kyse. Ja ovat auttaneet meitä tehtävässämme. Tämä ottaa kummasti, kun ymmärtää tulkkauksesta jotakin. Parhaat ystävät korkeimmalla hallituksen tasolla ovat ihmiset, jotka ymmärtävät, miten tärkeä tulkkaus on heidän kannaltaan, mikä on tehdä työnsä kunnolla. Nyt halusin toistaa jotakin, jota Duran sanoi, kun hän viittasi Aristoteleen sanomisiin ja professori Eriksonkin puhui huippuosaamisesta. Hän sanoi, että me olemme sitä, mitä me jatkuvasti teemme. Huippuosaaminen ei ole mikään teko, vaan pikemminkin tapa, piintynyt tapa. Tulkkina huippuosaaminen on asia, joka täytyy olla tapa, koska me kommunikoimme, viime viestejä eteenpäin. Oliveran sanoin ja Wazon sanoin, me teemme täällä kaunista musiikkia, me tuotamme kaunista musiikkia, sulosäveliä. Joten minä esittäisin teille haasteen. Laatikaapa luettelo siitä, mitä teidän mielestänne tulkin täytyy tehdä. Palataanpa tähän monitehtävöintiin. Mitä laatukriteereitä pohditte, kun puhutte tulkista, mitä tulkin täytyy pystyä tekemään. Ja kun puhumme seuraavasta 23, 40, 50 vuodesta, tulkkaaminen on uusi asia, mutta toisaalta hyvinkin vanha asia. Kommunikaatio on hyvin vanha ilmiö jo. Ja ne haasteet, joita uusi sukupolvi joutuu ottamaan vastaan – ovat valtaisat. Maailma on paljon pienempi kuin mitä se on koskaan ollut ja se kutistuu entisestäänkin. 20 vuotta sitten en olisi kuvitellutkaan, että teemme työtä erityyppisten kielten kanssa, hashtagit ja tekstauskieli. En edelleenkään tajua kummastakaan yhtään mitään. Annan teille pienen luettelon aluksi. Ja toivon, että todellakin pohdit tätä kysymystä, koska te olette tulkkauksen tulevaisuus. Se on teidän käsissänne. Se, mitä te teette, tulevat määrittelemään sen, pärjäämmekö tästä haasteesta, tämän haasteen kanssa vai hukummeko. Huomiokyky. Tulki ei pelkästään kuuntele sanoja, vaan myöskin konstruoi tosi asioita, pohtii mitä sanat tarkoittavat puhujalle. Pystymmekö tähän? En oikein tiedä. Intuitio, vaisto. Kieli on pelkästään väline, jota käytetään kommunikaatiossa. Se on lähtökohta. Entä sitten, mikäli kohottaa kulmakarvaansa? Tälläkin on painoarvoa. Hiljaisuus voi olla myöskin paljon puhuvaa. Diskreettiys. Ei, silloin kun on aika toimia taktisesti. Niin kysehän on poliittisesti hienotuntoisuus korjaa näkymättömyys, puhujan taidot, jotta voi osoittaa ja keskittää huomion itse puhujaan. Tulkit ovat näyttelijöitä, jotka eivät pääse itse näyttämölle, eivätkä myöskään saa aplodeja työnsä päätteeksi. Tämä on erittäin kiittämätöntä hommaa. Diskreettius, arvokkuus, se, että välttää kiusaukset lisätä omia alaviitteitään. Kielen hallinta, osaaminen, Ankelke totesi, kaikki alkaa omasta äidinkielestä. Se on pohjana. Ja monet tulkkausopiskelijat unohtavat tämän. Kyse pelkästään siitä, että opettelee luettelon sanoja tai sanalistoja. Mikäli ei osaa kunnolla puhua omaa äidinkieltään, ei ole mitään asiaa koppiin tulkkaamaan. Puheen lahjatta. Hyvä puhuja on paljon helpompi tulkata kuin huonoa puhujaa. Ja kuka haluaa kuunnella huonoa puhujaa, tai tulkkia, joka on huono puhuja? Ei minä halua sellaista palkata, eikä kukaan sellaista halua kuunnella tulkkia, jolla ei ole puhinlahjaa. Kyse on myöskin äänenkäytöstä ja kouluttamisesta äänenkäyttöä varten simultaani- ja konsekutiivitulkkaus vaativat erilaisia taitoja mukaan luottuna äidinkäytön suhteen. Ja kuten eräs kollega eilen totesi, ja kuulin muidenkin suulla, näyttelijän kyvyttä, teatterimaailma, koska loppujen lopuksi tulkin työ on hyvin samantyyppistä kuin Stanislavskin määritelmä, kun hän puhui tarpeesta näyttelijällekin, näyttelijänkin tarpeesta pohtia päämääriä, tarkoitusperiaan. Tulkit eivät usein edes pohdi tätä puolta. Kulttuuri, koulutus, yleissivistys, tieto, tiedon määrä ja kyky erotella viestin eri kerrostumatta, jota, joita puhuja haluaa välittää. Ja totesin, että kyse on kommunikaatiosta. Ja kun katsomme tulevaisuuteen ja pohdimme tämän ammattialan huippuosaamisen tilaa, niin mihin me pyrimme, kun on kyse osaamisesta? Ja pohtikamme sitä tärkeyttä, joka on sillä, että kansainväliset järjestöt ja kansalliset ja, ja kansainväliset järjestöt toimivat eri markkinoita ja yliopistoja. Yliopistot tekevät niin loistavaa työtä tulkien kouluttamisessa. Totesin, että tulkkaus on tiimityötä. Sitä ei koskaan pidä unohtaa. Tulkit eivät ole koneita. Työolosuhteet ovat tärkeä tekijä. Älkää salli, älkää salliko sitä, että byrokratia jyrää tulkita. Älkää tehkö kommunikaatiosta kaikkein heikointa lenkkiä tässä ketjussa. Joku kertoi minulle eilen tarinan kaskun siitä, että Turkkopin tarkoitan oikeastaan vain yksi tulkki neljä kertaa varten. Ja kun siirrymme eteenpäin kohti tulevaisuutta, muistakamme yksi asia. Meillä on kaikilla oma ammattimme, intohimomme sitä kohtaan. Toivottavasti nyt pystyn viestittämään teille tämän. Me välitämme hyvin paljon tulkkaamisesta ja sen tulevaisuudesta ja niistä nuorista ihmisistä, jotka ovat tulossa mukaan. Houkuttelkaamme kaikkein parhaata tänne viimeisten parin päivän aikana. Heitä on täällä ollut. Laatu ja huippuosaaminen tulkkauksen yhteydessä tulee olemaan ratkaiseva tekijä tulkkauksen tulevaisuuden kannalta, joten me olemme riippuvaisia teistä kaikesta. Luotamme teihin kaikkiin. Ja ainoa viestini teille on seuraava. Jättäkäämme tämä hienosti järjestetty konferenssi ja tehkäämme hienoa musiikkia yhdessä, sulosointuja. Pyrkikäämme saamaan aikaan. Kiitos teille kaikille. Thank you, Patsy Arizu. Kiitos, kiitos Patsy Arizu. Totesin että vain, että tupla vau, tuo oli hieno puheenvuoro, kiitos siitä. Erilainen yhteenveto myöskin näiden kahden päivän kokouksestamme. Mutta täällä on vielä tärkeä puheenvuoro jäljellä. Ennen kuin annan Olka Kosmidulle pääjohtajalle puheenvuoron, joitakin ilmoitusasioita, jotta kaikille muistuu käytännön järjestöt mieleen. Teidät kutsuttiin jo seisovan pöydän ääreen salin ulkopuolelle. Lisäksi järjestämme kaksi työryhmää kurssijohtajille. Työryhmät järjestetään salissa 6 Q1, eli tämän käytävän toisessa päässä avustajat auttavat teitä löytämään perille. Ensimmäinen työryhmä käsittelee yliopistojen apurahoja kahdesta puoli neljään, ja sitten saatte vielä yleisempää tietoa yliopiston apurahoista, mutta lisäksi teillä on mahdollisuus ottaa kahdenväisesti yhteyttä ja esittää kysymyksiä meneillään olevista apurahamenettelystä. Ja sitten toisessa kokouksessa Katarina Daran johdolla käsitellään virtuaalikursseja samaisessa huoneessa. Pan-Afrikan tulkkaus ja käännös konferenssin kokous alkaa tässä salissa kello parttia vaille kolme tismalleen. Nyt päätsi puhui paljon hyvinkin intohimoisia sanoja tästä ammatista. Olen varma, että Olkakin tuntee intohimoisia tunteita tätä ammattia kohtaan, jota kertoo globaalista huippuosaamisen verkostosta ja sen tulevaisuudesta. Merci Susanne. Kiitoksia Susan. Uskoakseni tämän kaksois wow puheenvuoron jälkeen, jonka Patsi piti, niin eipä minulla ole juurikaan sanottavaa. Halusin vain yksinkertaisesti sanoa hänelle sen, että aivan yhtä intohimoisesti. Suhtaudun intohimoisesti tähän ammattiin jopa niin paljon, että ne, jotka eivät minua tunne ja kysyvät minulta, mikä minun ammattini on, ja huolimatta siitä, että jo aika pitkään en ole enää ollut kopissa, sanon aina ammatikseni tulkki. Ja minun mielestäni se on nimenomaan kuvaus minusta. Kyseessä on erittäin vaativa, vaativa ammatti. Se kuuluu aivan omaan maailmaansa ja hyvin usein sanon, että kun tapaan nuoria opiskelijoita yliopistoissa ja haluan heitä herätellä hieman ja heille hieman välittää tätä intohimoani, niin niin sanon, että tämä ammatti velvoittaa teitä analysoimaan viestin sisältöä, jotta voitte sen välittää eteenpäin. Tämä ammatti velvoittaa teidät tajuamaan puhujan viestin hengen ja kun sen ymmärrätte, niin ymmärrätte myös sen sisällön. Ja siitä huolimatta tätä ammattia ei oikein hyvin tunneta. En tunne moniakaan ammatteja, jossa kuka hyvänsä voi sanoa, että hän on tulkki tai kääntäjä. Ei ainakaan voi sanoa, että olen lakimies. Ehdottomasti ei voi sanoa, että olen lääkäri. Mutta kuitenkin kuka hyvänsä voi sanoa olevansa kääntäjä tai tulkki. Ja se vaikuttaa erittäin haitallisesti tähän ammattikuntaan. Aivan kuten Pätsi totesi, riittää vain, että yhden kerran. Tulkkaus ei ole tyydyttävää. Sen seurauksena ajatellaan, että no, sillä ei ole juurikaan merkitystä. Ja näin monen vuoden jälkeen tässä ammatissa olen edelleen aivan hämmästynyt nähdessäni, että ne, jotka valmistautuvat suuren konferenssiin, ajattelevat kaikkia salia, teknikoita, viihdykkeitä, virvokkeita, ennen kuin ajatellaan tulkkausta. Aivan viime hetkellä vasta tulee mieleen tulkkaus. Ja koska se aiheuttaa usein paljon kustannuksia, niin tässä kohdin ryhdytäänkin yllättäen säästämään. Ei virvokkeiden tarjoajalta pyydetä, että no, voisitteko nyt tarjota hieman edullisempaa lihaa, jotta voisimme säästää tässä rahoissa, mutta tulkkauspuolelta pyydetään, että eikö nyt kuuden tulkin sijaan voisi ottaa käyttöön vain neljä. Eikö voisi työskennellä yhdeksän tuntia seitsemän sijaan? Ja minä mietin, että miksi. Johtuuko se siitä, että kuten meille sanotaan, englannista on nyt tullut niin yleisesti käytetty kieli, ettei tulkkaus ole enää tarpeen. Onko tulkkauksesta tulossa joku tapa, jota täytetään. Tehdään sitä siksi, että sitä on ennenkin tehty. Ei sitä tiedä, mutta professori Gallagher totesi, että alle 50 prosenttia eurooppalaisista ymmärtävät korkean tasosta englantia. Ja tietyissä Euroopan unionin maissa ei päästä edes 20 prosentin tasoon. 20 prosenttia väestöstä, joka ymmärtäisi englantia. Haluammeko todella poissulkea kaikki nämä kansalaiset vaatimalla yhden yksittäisen kielen käyttöä? ja samankaltaisten ajatusten käyttöä. Haluammeko silloin, kun kaikki esittävät itselleen kysymyksen siitä, että miksi kansalaiset loitontuvat politiikasta, miksi kansalaiset eivät halua äänestää. Haluammeko todellakin myös tässä mielessä heidät sulkea pois? Haluammeko todellakin, että Euroopan unionin motot yhtenäisinä monimuotoisuudessa olisivat vain pelkkää sanahelinää. Ja kun sanotaan, että kaikki puhuvat englantia, englanti on ensimmäinen vieraskieli, unohdetaan sanoa jopa täälläkin, että englanti on ensimmäinen vieraskieli nimenomaan. Se ei missään tapauksessa ole ensimmäinen kieli puhuja, puhujalle. varmasti eniten puhuttu kieli, äidinkieli on Kiina maapallollamme. Minulle on sanottu, että ei kannata taistella tätä suuntausta vastaan. Samalla kuitenkin saamme oppia menneisyydestä, että on ollut useitakin välittäjäkieliä, kreikka, aramian kieli, latina, Ranska, tällä hetkellä Englanti. Kuka muuttuvassa maailmassa, jossa on niin paljon muutoksia, kykenee ennustamaan sitä, mitä seuraava vuosisata tuo tullessaan? Ja mitkä ovat tuolloin käytettävät välittäjäkielet? Kuka sanoo, että tieteen ja teollisuuden vallankumousten jälkeen että palattaisiin uudelleen uskonnon pariin. Meidän täytyy oppia se, että emme kykene hallinnoimaan tätä maailmanlaajuista kylää sulkemalla pois suurta osaa kansalaisista. Samalla kun kansalaiset eivät siirry paikasta toiseen pelkästään matkailusyistä, vaan myös humanitaarisista syistä, luonnonkatastrofien vuoksi, ähm, siirtolaisuuden vuoksi, ei enää ole sellaisia maita, jotka olisivat etnisesti katsoen puhtaita. Ei ole enää maita, jossa kaikki kansalaiset puhuvat yhtä ainutta kieltä alueellaan. voidaanko jättää huomiotta sellainen ammattikunta, joka on ainoa tae sille, että kansalaisia kohdellaan demokraattisesti? Voidaanko uhrata meidän maidemme kansalaisille mahdollisuus asua tietyn toisen maan alueella ilman että he voisivat käydä oikeudenkäyntinsä omalla kielellään, jos heille sellainen eteen tulee. Tai mennä lääkärin luo sairaalassa. Kykenemättä ilmaisemaan omia oireitaan omalla äidinkielellään. Sillä on hintansa, kyllä. Ja se nimi on demokratian hinta. tai se, mitä yksi komission varapuheenjohtajista sanoi muutama vuosi sitten lehtimiehelle, joka totesi hänelle, että kääntäminen ja tulkkaus, sehän maksaa valtavasti. Pitäisi yrittää vähentää sitä tai poistaa se. Hän sanoi, että kyllä vaalitkin maksavat paljon. Ja mitä te ehdotatte? Kielet täytyy asettaa myös taloudellisten toimien keskiöön. Jos taloudellisilta toimijoilta kysytte sitä, mikä on kaikkein tärkein kieli taloudellisissa transaktioissa, mikä on kaikkein tärkein kieli taloudellisissa transaktioissa, se on ostajan kieli. Ei se ole mikään globaali kieli. ja kaupankäijät ymmärtävät tämän varsin hyvin. Minun maassani kaikkien kauppojen tekstit, kyltit eivät enää ole kirjoitettuja kreikaksi. Ei enää välttämättä englanniksi silloin, kun halutaan kirjoittaa ulkomaankielellä, vaan venäjäksi. Myös Kyproksella tämä on nähtävissä. Joitakin kylttejä kirjoittaa jopa kiinaksi. Meillä on kieliala ja, ja Weibelin esitys vakuutti minut siitä, että tämä ammatti jatkaa olemassaoloaan. Tällä ammatilla on tulevaisuus ja täytyy pyrkiä siihen, että jokaisella on oma paikkansa. Täytyy pyrkiä siihen, että voidaan toimia niin, koska ihmiset eivät usein tiedä edes, mikä ero on kääntämisellä ja tulkkauksella. Konferenssitulkkaus, asiointitulkkaus, useimmat eivät tätäkään eroa tunne. Ja aivan kuten Patsi oikein totesi, meidän täytyy myös aina selittää sitä, että tulkkauksessa ei ole kysymys siitä, että tulkit olisivat käveleviä sanakirjoja – Minulta kysytään usein sitä, miten joku asia sanotaan kreikaksi tai espanjaksi. En minä sitä tiedä. Minä olen nyt tulkkaamassa. Minä kyllä löydän sitten tavan viestittää se asia, mutta jos minua ilman asiayhteyttä kysytään jotain asiaa, miten tämä sana on englanniksi, niin en minä mä en tiedä. En minä sitä keksi. Ja ihmiset, jotka ovat tämän ammatin ulkopuolella, ihmettelevät sitten, että minkälainen tulkki se tuo on, kun ei edes tuota tiedä. Olen varma, että tällä on tulevaisuus. Olen siitä vakuuttunut, jotta tuo tulevaisuus olisi loistava. Tarvitsemme teitä. Ja siitä syystä syntyykin ajatus tästä globaalista foorumista. Kansainväliset järjestöt eivät kykene työskentelemään ilman teitä. emmekä me kykene suoriutumaan työstämme ilman, että selvitämme teille sen, että se ammattimaisuuden taso, jota vaadimme, ei aina vastaa sitä suoritustasoa, joka akateemisella puolella vaaditaan päästötodistuksen saamiseksi. Siitä syystä jatkuva vaihto meidän välillämme. Jotta me ymmärtäisimme paremmin teidän ongelmianne ja te ymmärtäisitte paremmin meidän tarpeemme on välttämätön. Jollei, niin ammatissa, jolla on tulevaisuus, voitte vain kouluttaa työttömiä tulevaisuutta silmällä pitäen. Se olisi sääli. Meillä ei olisi tulkkeja ja te koulutatte tulkkeja, jotka valmistuvat työttömiksi. Ja siitä syntyy ajatus tästä foorumista. Tietyissä yliopistoissa jo pitkään tilanne on ollut se, että insinöörit ottavat yhteyttä teollismaailmaan ja teollisuudessa määritellään, mikä on vaadittava osaamistaso. Näin mekin pyrimme täällä tekemään. Pyrimme selvittämään niitä arvoja, tasoa ja painottaen sellaisia asioita, jotka saattavat vaikuttaa ehkäpä itsestäänselviltä, mutta jotka ovat niin välttämättömiä. Pätsi puhui kielestä, jota nimitetään äidinkieleksi kieli, jolla tulkki ilmaisee itseään, on erittäin tärkeää teille yliopistoille sanoa opiskelijoillenne, että on olemassa tietty etiikka. Ei voi tulkata ihan kieleen mihin hyvänsä. Se kieli, jota käytetään tulkkauksessa, on se paketti, johon ajatus paketoidaan. Ja tuon pakkauksen pitää mukautua ajatukseen, ei toisinpäin. Mitä se merkitsee? Se merkitsee sitä, että tulkki, joka työskentelee kielessä, jota hän ei oikein hallitse, hän ei kykene myöskään ilmaisemaan tuota tuotosta. Hän tarjoaa sen, miten pakkaus venyy. Nämä ovat kaikki syitä mitä varten tämä foorumi on minun mielestäni ainoa mahdollisuus viedä eteenpäin tätä ammattia. Varmaankin olette saaneet huomata, että toisin kuin ennen käytiin vuoropuhelua niiden välillä, jotka esittivät asiantuntemustaan. Haluan kiittää asiantuntijoita, jotka hyväksyvät kutsumme, jotka tulivat tänne meidän joukkoomme ja jotka olivat myös valmiita vastaamaan kysymyksiinne ja kommentteihinne. Sillä vain tällä tavalla, tämän vuoropuhelun ansiosta, voimme jatkaa. Noin 20 vuotta sitten yksi henkilö, joka nyt oli täällä paikalla Noel Moille, on täällä tänäänkin, kertoi minulle ajatuksestaan luoda eurooppalainen mästystutkinto konferenssitulkkauksessa. Suhtaudun siihen kovin innokkaasti. Käynnistimme tuon ajatuksen. Ja vauva kasvoi niin hyvin, ettei hän enää tarvitse juurikaan vanhempiaan. Se on ollut erittäin menestyksellinen. Se on maailmanlaajuisesti tunnettu logo. Ja sen rajat ovat Euroopassa, mikä on harmi, koska me kaikki kuitenkin asumme globaalissa kylässä. Kukaan ei voi sanoa että hän voi tyytyä 24 kieleen, joita Euroopassa on, vaikka niitä tietysti onkin lukumääräisesti paljon. Parlamentti Lissabonin sopimuksen myötä on muuttunut kansainvälisen näyttämön päätekijäksi, neuvottelijaksi kansainvälisellä näyttämöllä. Sillä on myös kumppanuuksia muiden tahojen kanssa, kuten esimerkiksi AKT-maiden, panafrikkalaisen parlamentin kanssa, Euromedin kanssa, jossa Arabia, Turkkia ja Hebrea käytetään yleisesti. ja Uranest viimeisenä tulijana idän, itäisten maiden kanssa, jossa venäjän kieli on erityisen tärkeässä asemassa. Tarvitsemme yhä enemmän näitä kieliä, jotka aiemmin olivat kieliä, jota käytettiin vain YK-yhteyksissä. Ja haluan kiittää YK-kollegoitamme siitä, että he ovat täällä myöskin läsnä. Ja jotka pitävät meitä yhteistyöhenkilöinä, eikä kilpailijoina. On totta, että mekin etsimme huippuosaamista, siis niin he kuin mekin. Ja tästä syystä myös he ja me olemme niin kiinnostuneita yhteistyöstä yliopistojen kanssa. Ja meillä, ka- meillä kaikilla on sama tavoite. Mielestäni nyt on oikea hetki sille, että luodaan uusi brändi joka on kansainvälinen konferenssitulkkauksen väestöystutkinto, jotta siihen voidaan sisällyttää kansainväliset kielet, jotka eivät nyt voi osallistua tähän eurooppalaiseen mästystutkintoon. Tämä ei missään tapauksessa tarkoita sitä, että eurooppalainen määräys jätettäisiin jotenkin syrjään, ei tietenkään. Sehän on meidän esikoisemme. Kun saa toisen lapsen, niin eihän esikoistaan rakasta sen vähempää. Päinvastoin. Odottaa, että esikoinen auttaa kuopusta kasvamaan. Me haluamme avata tämän suuren perheen kaikille yliopistoille – olipa sitten kyseessä Euroopassa käytetty kieli tai ei, jotta kaikki voivat muodostaa perheen, jossa ainoa kriteeri on laatukriteeri. Ja kaikki ne, jotka jakavat tämän periaatteen, jotka ovat mukana tässä muistiossa, voivat liittyä tähän yhteiseen uuteen brändiin. ilman, että tämä vanha brändi poistuisi. Kysymys ei ole joko tai tilanteesta, vaan sekä että. Eurooppalaiset kielet ja eurooppalaiset yliopistot voivat käsi kädessä työskennellä venäläisten, kiinalaisten, arabialaisten ja muiden yliopistojen kanssa. Meillä on nyt tässä ajatuksen juuri, mutta paljon enemmänkin tarvitaan yhdessä teidän kanssanne. Tänään otan käyttöön, käynnistän tämän ajatuksen, periaatteen, mutta pyydän teitä palaamaan tähän asiaan. Dirigeriltä pyysin jo tästä asiasta näkemystä. Ja koska kyseessä on ehdokasmaan kieli, joka vielä edelleen ei ole virallinen kieli unionissa, pyysin häntä koordinoimaan, jotta nämä uudet asiat voitaisiin yhdistää, yhdistää ajatukset eri yliopistoista yhteen ja kaikkien eri sidosryhmien näkemykset voitaisiin ottaa mukaan. Täällä on valtavasti kokemusta myös sellaista kielistä, jota meillä ei ole. Pätsi esimerkiksi, jolla on kokemusta kaikista maailmankielistä, todellakin kaikista kielistä. Hän sanoi, että hän ei muistaisi, että on yhtäkään maailman kieltä, jota, hän ei olisi pitänyt, jota hänen ei olisi pitänyt käyttää. Ja kaikkien tulkausyksiköiden päälliköt, jotka ovat kiinnostuneita vain yhdestä asiasta, siitä, että tämä ammatti voi edetä. Siitä syystä meidän täytyy taata laatu. Jos laatu ei taata, niin silloin kyllä palvelumme on liian kallista, koska emmehän me palvele silloin mitään. Jos laatu on olemassa, ammatilla on myös tulevaisuus. Siitä syystä haluaisin välittää tämän toivon viestin, tämän uuden verkoston luomisen ja pyytää Ebronilta ottamaan käyttöön tämän verkoston kaikkien niiden yliopistojen kanssa, jotka tietysti käännetään myös niiden rehtorien puoleen, jotka eivät ole paikalla, tai viranomaisten puoleen. Ja ne tulkkauspäälliköt, jotka ovat kiinnostuneita, voivat osallistua tähän verkostoon, josta toivon, että kaikki kokemus käytetään siihen tavoitteeseen, että kaikilla kielillä on sama arvo ja samat periaatteet. Tulkkaus on globaali ammatti. Te tiedätte erinomaisen hyvin, että kyseessä on valtavasti muuttuva ammatti. Tulkki tänä päivänä joka asuu Euroopassa, voi huomenna asua aivan muualla. Ja kun me jaamme nämä samat laatukriteerit, samat ammatilliseen etiikkaan liittyvät kriteerit, joista Pätsi juuri kertoi meille, vain tällä tavalla tällä ammatilla on tulevaisuutensa ja se on todella globaali ammatti. Kiitän teitä siitä, että mahdollistatte läsnäolollanne viedä eteenpäin unelmaa. Toivon, että se menestyy samalla tavalla kuin Noelin ja minun vauvani menestyi. Ja lopuksi haluaisin kiittää luonnollisestikin erittäin sydämellisesti tulkkeja, joiden kanssa, joita varten, joiden ansiosta kaikki tämä on ollut mahdollista. Haluaisin, että osoitettaisiin suosiota niille, jotka ovat täällä paikalla ja niille kollegoille, jotka eivät ole paikalla. Moi. vous demanderai qu'il y ait un applaudissement. Pyytäisin myös suuria suosien osoituksia kaikille avustajille, jotka tulivat auttamaan akkreditoinnissa, osoittivat mitä tietä kulkea, kuuntelivat, jos teillä oli pieniä murheita, teknikoille, jotka auttoivat meitä pitämään nämä esitykset, LSUta, joka auttoi teitä äänestystapahtumassa. Ja lopuksi, ennen kaikkea, Isabella ja Susan, jotka olivat tämän hankkeen varsinaiset työjuhdat ja jotka työskentelivät vääjäämättä yli vuoden ajan – En tiedä, että olivatko he nyt niin tyytyväisiä, kun sain tämän ajatuksen, mutta siitä huolimatta he työskentelivät täysin lakkaamatta ja viime viikkojen ajan olimme jatkuvassa yhteydenpidossa, jotta saimme nämä kokoussalit, pöydät järjestettyä, viime hetken muutokset hoidettua jotka olivat niin kuin hyviä haltioita, hienotunteisia ja hiljaisia, huolehtivat siitä, että kaikki toimii. Pyydän suuria suosinotuksia kaikille näille kollegoille. Enfin, je vais demander à celle qui prend le flanc. Lopuksi pyydän nyt sitten sitä, joka viestikapulaa seuraavaksi kuljettaa tulemaan tänne viereeni. Ja kaikkien teidän vuokseni, jotka eivät vielä ole saaneet hänen, tutustua häneen tai puhua hänen kanssaan. Agnieszka Walter Drop, just... Agnieszka Walter Drop, joka tähän mennessä on ollut palvelun käyttäjien joukossa, nyt kuitenkin siirtyy laivan ruoriin. Yksi tulkeista aikoinaan näin sanoi minulle. Hän sanoi, että et tiedä missä määrin siis sen jälkeen kun italialainen risteilyalus Costa Concordia, onnettomuus oli sen kapteenin nimi oli Skettino. Hän sanoi, että et tiedä, miten rauhoittavaa on, kun tiedän, että minulla on kapteeni, joka tietää, mihin ollaan menossa, mihin hän vie meitä. Jätän hänelle nyt aluksen joka muuttaa kurssiaan usein. Kyseessä on kuitenkin yksikkö, joka toimii ja toimii erittäin hyvin. Ja olen varma siitä, että te kaikki olette kuulolla ja että palaatte tänne toiseen globaalin foorumiin. Kiitoksia.